me välittömästi. Vielä kerran tervetuloa Euroopan parlamenttiin. Haluan erityisesti toivottaa tervetulleeksi. Mehän tapasimme eilen jo täällä ja meillä oli keskusteluja työryhmissä. Ja illalla konsertti. Nyt haluaisin toivottaa lämpimästi tervetulleeksi pääministeri Orbanin. Hän johtaa tällä hetkellä puheenjohtajuutta ja myöskin puheenjohtaja Barroson, joka on Euroopan komission puheenjohtaja. Meillä on siis hyvin kunnianarvoisia vieraita, mutta myös tärkeitä puhujia tässä yleisparlamentaarisessa kokouksessamme. Kiitos siitä, että olette tulleet tänne teidän läsnäolonne on erityisen tärkeää tässä yleisparlamentaarisessa kokouksessa. Aihe on Länsin-Balkan kohti integroituneempaa Eurooppaa. Hyvin tärkeä aihe kaikille jäsenvaltioille, kaikille jäsenvaltioille. Kaikki jäsenvaltiot ovat kiinnostuneet tästä aiheesta. Eilen käytiin hyvää keskustelua ja haluaisin muistuttaa siitä, että meillä on nytkin 21 kielen tulkkaus, 21 Euroopan virallisen kielen tulkkaus, sen lisäksi Bosnia, Serbia, Montenegro, Makedonia, Albania. Ja teidän tulee täyttää lomakkeet, joilla pyydätte puha-aikaa, jos, hyvät kollegat, haluatte käyttää puheenvuoron keskustelussa. Keskustelu käydään Unkarin pääministerin, neuvoston puheenjohtajan herra Orbanin kanssa ja samoin herra Jose Manuel Barroson kanssa, joka on Euroopan komission puheenjohtaja. Tässä kaikki aivan aluksi ja nyt haluaisin pyytää puhemies Köveriä koska me olemme yhteispuheenjohtajia tässä kokouksessa. Kiitos vielä kerran, Laslo, siitä, että olet ollut tehokas ja harjoittanut yhteistyötä Unkarin taholta. Nyt jätän sinulle istunnon johtamisen, ole hyvä. Minulle on suuri kunnia, herra puhemies, tämä tilaisuus. Hyvät naiset ja herrat, minullekin on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi kokouksemme toisena päivänä. Eilen työryhmissä päätettiin työskentely ja tämän päivän esityslistalla ensimmäisenä kohtana on esitykset näistä työryhmistä. Pyydän, että puheenvuorot olisivat 10-15 minuutin mittaisia, jotka käytetään näistä työryhmien töistä. Ensimmäiseksi pyydän Doris Pakkia, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Hän puhuu oikeuden turvallisuuden ja vapauden alueella tapahtuvasta yhteistyöstä. Tästä asiaa tässä asiaa työryhmän työstä. Olkaa hyvä. President, uh, Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Meillä oli työryhmä yksi, joka käsitteli yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Ja me käsittelimme viisumin vapautta, poliisiyhteistyötä ja oikeusjärjestelmien toimintaa. Yhteen puheenjohtajat parlamentin Koppa ja edustaja Kieskovska puolesta avasivat keskustelun, jossa käsiteltiin yhteistyötä EUn ja Länsi-Balkanin maiden välillä, joka oli hyvin tärkeä asia. Euroopan ja kansallisten parlamenttien edustajat käyttävät puheenvuoroja. Vain yksi Länsi-Balkanin edustaja osallistui keskusteluun, koska puoli vuotta valin jälkeen ei ollut edustajaa, mutta kun oli yllättävää, että kun parlamentti ylipäätään oli edustettuna täällä. Niin, viisumivapautus Puola, Kosovo, Bulgaria, Unkari, kommentoivat viisumivapautta ja arvioivat viisumivapausjärjestelyjä länsi maiden osalta hyvin tärkeänä askelena alueelliselle yhteistyölle. Kosovon parlamentin edustaja kertoi ponnisteluista, joita hänen maassaan on tehty, joilla pyritään parantamaan kapasiteettia, jotta ylipäätään voidaan päästä tiekarttaan tällä politiikan alueella. Turvapaikkapolitiikka oli jatkuva aihe keskustelussa pyydettiin enemmän yhteisiä käytänteitä tällä alueella. Saksa ja Kreikka ilmaisivat erityisesti eh, tarve, asioita liittyvät turvapaikkapolitiikkaan. Turvapaikka ja laiton maahanmuutto meitä muistettiin myös siitä, että miten tärkeää on kunnioittaa ihmisoikeuksia ja ihmisarvoa. Turvapaikkapolitiikka, joka on löytynyt lukkoon Lissabonin sopimuksessa, pitäisi todella toteuttaa, ja sen mainitsivat Bulgaria ja Puola. Täällä mainittiin myös, monet puhujat mainitsivat, että viisumivapaus ei ole merkinnyt suinkaan suurta maahanmuuttajien joukkoa länsi- tai pohjois maihin. Kiitos niiden välineiden, joita eri hallitukset ovat ottaneet käyttöön. Europol ja Frontex arvioitiin myönteisesti. Ennen kaikkea näin tekivät Ruotsi, Kreikka ja Unkari. Poliisiyhteistyö poliisiyhteistyön aiheena, yhteistyön aiheena alueella, yhteistyön alueella ylipäätään oli tärkeä asia keskustelussa. Puola halusi enemmän operatiivisia mahdollisuuksia yhteistyöhön. Euroopan parlamentti korostaa sitä, miten tärkeää on Euroopan poliisi toimi tässä yhteydessä. Euroopan parlamentti myös korostaa sitä, miten tärkeää on alueellisen yhteistyöneuvoston toiminta tällä alueella ja myöskin muilla alueellisen yhteistyön alueilla muilla kentillä korruption torjunta, ihmiskaupan torjunta katsottiin prioriteeteiksi poliisiyhteistyössä. Näin näki Ruotsi. Seisonkalle kaiken pahan alkukohta. Tärkeää on sosiaalinen järjestys, joka ei toimi maissa, joiden talouden tilanne on todella huono. Rikoksen nousualueella on hyvin tärkeä kysymys. Sosiaalinen turvallisuus, sosiaalinen järjestys olisivat hyvin tärkeitä, jotta voitaisiin ehkäistä rikollisuutta. tätä korosti ennen kaikkea Tsekin tasavalta. Ruotsi otti erityisesti esille huumeet ja korruption yhdessä Unkarin kanssa ja korosti sitä, miten tärkeää on Europol. Yhdessä yhteinen käsitys oli se, että kansalliset parlamentit Kaakkois-Euroopasta niin pitäisi valvoa, miten lakeja pannaan toimeen, jotka koskevat näitä asioita. Bulgaria otti esille myös mukalaisvihamielisyyden, jota vastaan pitää taistella. Tätä kommentoi yksi myöskin Euroopan parlamentin jäsen puhui vähemmistöoikeuksien kunnioittamisesta. Oikeusjärjestelmä, oikeusjärjestelmän uudistaminen on olennainen kysymys Kaakkois-Euroopassa. Se, että voidaan edelleenkään, ei ole, mm, kaikilla ovat huolissaan siitä, miten voidaan päästä oikeuskäsittelyihin, oikeusjärjestelmään, miten se toimii. Tärkeää myöskin se, että parlamentti seuraa sitä, että noudatetaan erilaisia määräyksiä. Sekä Bulgaria että Unkari kehottivat, että saadaan aikaan seurantajärjestelmä, joka varmistaa kestävyyden. Euroopan parlamentin taholta korostettiin, että Serbian yhteistyö kansainvälisessä rikostumistumessa, joka käsittelee entisen Jugoslaviaa, on olennainen kysymys. Ja tärkeää on myöskin, että Bosnia-Herzegovinassa täytyy olla riippumaton korkein oikeus. Tästä olivat kaikki yhtä mieltä. Käsittääkseni tein sen, minkä saatoin tehdä. Pyrin kokoamaan kaiken esille. Tämä ei ollut kovinkaan helppoa Kiitos vielä kerran siitä, että kuuntelitte ja toivon, että en unohtanut ketään. Kiitos edustaja. Ja nyt pyytäisin Mihai Balla, joka edustaa Unkarin parlamenttia, puhumaan kansan, kansalaisten integraatiosta. Hän oli tämän työryhmän raportoija. Hyvät puheenjohtajat, hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat. Minulla oli tehtävänäni eilen iltapäivällä toisessa työryhmässä toimia raportoijana. Toinen työryhmä käsitteli kansalaisten integraatiota. Kuten varmasti kaikki tiedätte, tämä on hyvin lähellä meidän unkarilaisten sydäntä. Oman historiammekin on osoittanut, että kansalaisen oleminen ei aina ole vain oikeudellinen kategoria, vaan hyvin tärkeä identiteettikysymys. Tällainen Euroopan integraation prosessissa identiteetti ja emotiot ovat yhtä tärkeitä kuin se voima, joka on sopimuksella, jota on solmittu. Meille poliitikoille on tehtävänä rakentaa silta niin, että jokin kategoriat ovat lähellä, oikeuden kategoriat ovat lähellä joka päivästä todellisuutta. Meille Unkarissa tämä on helpompaa koska historiallisesti olemme eläneet rinnakkain Länsi-Balkanin maiden kanssa ja meille on syntynyt ymmärrystä ja tunnemme toisemme hyvin. Tästä syystä me valitsemme tämän aiheen tämän yleisparlamentaarisen kokouksen aiheeksi. Työryhmässämme oli oli puheenjohtajana eh, Euroopan parlamentin edustaja sekä toinen henkilö ja e, oli tärkeää, no siis että Länsi-Balkani on erittäin tärkeä alue Euroopan unionille, koska se on tärkeää ajatellen koko Eurooppaa. Avauspuheenvuoroissa puhuttiin siitä, että entinen Jugoslavia oli kulttuurisesti monimuotoinen valtio ja kiinnitettiin huomio siihen, että vastakkaisuudet ja hajanaisuus ovat edelleenkin tänä päivänä nähtävissä alueella ja että ne vaikuttavat integraatioprosessiin. Yhteispuheenjohtajat korostivat sitä, että näitä haasteita vastaan täytyy toimia yhdessä. Eristynyt kansallinen keskustelu ei auta siihen, että ymmärretään toisia, ja tästä syystä tarvitaan monenkeskisiä keskustelufoorumeita, kuten tämä tämänkertainen istuntomme. Kansalliset vähemmistöt, niiden herkkyys, se, että ne ovat tasapainoisesti edustettuna, on myös hyvin tärkeä kysymys Euroopan unionissa. Yhteispuheenjohtajat kiinnittävät huomiota myös siihen, että kansainväliset ja unionin toimielimet usein ovat etäällä kansalaisista. Siksi kansallisilla parlamenteilla ja Euroopan parlamentilla on erityisen tärkeä rooli yhteyksien ylläpitämisessä, jokapäiväisessä tiedottamisessa työryhmän alustavassa keskustelussa totesimme, että Länsi-Balkanin eurooppalaisen integraation prosessi on asia, jota ensisijaisesti on tarkasteltu siltä kannalta, missä määrin alueen maat ovat täyttäneet oikeudellisia, poliittisia ja taloudellisia kriteerejä. Se, että menestyksekäs integraatio on menestyksekäs integraatiossa on myöskin tärkeää kansalaisten integraation edistäminen on erityisen todellista Länsi-Balkanin alueella. Jos katsomme viimeisen sadan vuoden historiaa Länsi-Balkanilla, voimme nähdä, että vain harvoja asioita tarvitaan niin paljon kuin eri etnisten ryhmien välisten konfliktien vähentämistä. Siksi integraatiolle Euroopan pers- eurooppalaisen perspektiivin ylläpitämiselle ei ole vaihtoehtoa alueella poliittisten ja taloudellisten reformien hyväksyminen on helpompaa yhteiskunnassa, jos kansalaiset itse kokevat olonsa kotoiseksi Euroopan yhteisössä. Integraatio merkitsee keskinäistä ymmärrystä, mutta ei suinkaan sitä, että luovutaan identiteetistä. Tämä on totta myös toiseen suuntaan. Tietysti kansalaisten integraatiota edistää unionin oikeusjärjestyksen ylläpitäminen. Siksi on tärkeää, että otetaan kaikissa välineissä huomioon kansalaisten integraatio. Läheisin väline, joka tässä on esillä, on tietysti koulutus, koska koulutuksen kautta voidaan muotoilla tulevia mielipiteitä koulutuksessa olevaa nuorta sukupolvea. Kuitenkaan ei ole mitenkään selvää, että Länsi-Balkanin opiskelijat hyödyntäisivät pitkälti niitä mahdollisuuksia, joita on opiskelun unionin alueella, ja tähän on ensisijaisesti syynä rahoitusongelmat pidämme suuressa arvossa niitä rahastoja ja kansalaisjärjestöjä, jotka ajavat tätä asiaa. On tietysti myöskin niin, että hallitukset ja parlamentit voisivat myöskin hyödyntää paremmin erilaisia yhteisön ohjelmia, kuten twinning-ohjelmat, ja tätä kautta voisivat edistää kulttuurien toisien lähelle tuloa. Pitää löytää sellaisia ratkaisuja, jotka eivät merkitse muuttoliikettä alueen maista, koska nämä yhteiskunnat tarvitsevat sitä, että ulkomailla saadut tiedot ja taidot ja yhteydet hyödyntävät sitten nuorten ihmisten omia kotimaita. Pidämme tärkeänä myöskin kulttuurin, moni, kulttuurin monimuotoiseen ylläpitämistä, ja tämä on myöskin Unkarin puheenjohtajakauden yksi korostettu tavoite. Meidän täytyy tietää, että Unkarin alueella kaikkien etnisten ryhmien edustajat ovat näkemässä Euroopan integraatiossa ratkaisun rauhanomaisen yhteiseloon, ja Euroopan unioni ei sulauta eri kulttuureita, vaan integroi ne niin, että säilytetään monimuotoisuus monet ohjelmat, monet aineelliset välineet, joita Euroopan unionilla jo tällä hetkellä on, joita Euro- länsi euroopan voidaan käyttää, esimerkiksi perinnön säilyttämiseen, vahvistaa sitä, että unionilta ei vain saada, vaan että myöskin unionia, he voivat itse rikastuttaa unionia kulttuurillisesti. Me puhuimme kansalaisten integraatiosta. Länsi-Balkanin maiden tapauksessa usein ei ole joku kansalainen, vaan vielä sitäkin voimakkaammin voin korostaa sitä, että valtion sisällä olevaan, eh, hän kuuluu valtion sisällä olevaan etniseen yhteisöön tai jopa rajat ylittävän etniseen yhteisöön. Nämä täytyy ottaa huomioon siinä, että valtiot ja kansalaiset voisivat integroitua menestyksekkäästi unioniin. On tärkeää, että alueen kulttuurinen, monimuotoin, kulttuurinen ja etninen monimuotoisuus ei pidä, sitä pidä nähdä esteenä, vaan meidän täytyy löytää siitä mahdollisuudet, joita siinä on. Alueella on ollut lukuisia sotia, jotka ovat taustalta olleet etnisiä. Länsi-Balkanin maissa kansalaisille kuitenkin on täysin luonnollista, että kielet ja kulttuurit elävät rinnakkain paljonkin, ennen, paljonkin enemmän kuin se, että on etnisesti homogeenisia kansallisvaltioita. Kansallisten parlamenttien jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet, jäsenet edustajat käyttävät puheenvuoroja, myöskin Länsi-Balkanin edustajat käyttävät puheenvuoroja, koska ei ole niin, että meidän pitäisi puhua heistä, vaan meidän pitää käydä heidän kanssaan vuoropuhelua. Keskustelun yhteydessä yleinen mielipide oli se, että Euroopan integraation kulttuuriulottuvuus on erityisen tärkeä, koska se antaa mahdollisuuden rauhalle ja sille, että voidaan ymmärtää ja tuntea toisia. Koulut kysymystä pitivät monet edustajat hyvin tärkeinä. Se, että huolehditaan nuoris, nuorisosta on ratkaisu tulevaisuutta ajatellen ja on tärkeää työstää aineistoa tätä varten, joka voisi edistää sitä, että hyväksytään toiset. On tärkeää, että koulutuksessa nousee esille kulttuurin monimuotoisuus, sillä jos siitä opitaan jo kouluvuosien aikana, silloin myöhemmin nämä nuoret ovat suvaitsevaisempia ja ymmärtävät asioita vanhempina. On tärkeää ottaa esille myös se, että meidän ei tule sallia sitä, e, että me kiinnitä huomiota niihin, jotka lopettavat koulun, koska on pelottavaa se, että on työttömiä nuoria suuressa määrin, niin kuin Länsi-Euroopassakin Erityisesti myöskin köyhien integrointi on hyvin tärkeää Länsi-Balkanilla. Tästäkin syystä keskustelussa nousi esille se, että olisi toivottavaa, että Unkarin puheenjohtajakauden aikana muotoutuva romanistrategia myöskin olisi sellainen, että Länsi-Balkanin maat voisivat osallistua siihen. Tämä, myös sellaiset aloitteet kuin Tonavan strategia voivat osaltaan edistää integraatiota monessa mielessä, ei pelkästään kulttuurikysymyksien osalta, vaan myöskin täytyy saada aikaan puiteohjelma ja siihen liittyvä rahasto, jonka kautta voidaan käsitellä monia asioita. Kulttuuri on myöskin integraation voima ja usein, usein sitä kohdellaan lapsipuolena silloin, kun puhutaan asiapolitiikasta. Monet korostivat sitä, että taiteiden luonne on hyvin olennainen, olipa kysymystä kirjoista, musiikista tai kuvataiteesta, ne edistävät sitä, että ymmärrämme paremmin toisiamme. Unkarin unioni on myöskin rauhanprojekti, kuten eräs esi- ihminen otti esille tämän keskustelussa. Tähän liittyy tietysti suuri vastuu. Jos me pysty integroimaan Länsi-Balkanin maita, joudumme kohtaamaan huomattavasti vakavampia ongelmia, joiden ratkaiseminen tulee olemaan huomattavasti vaikeampaa. Keskustelussa lukuisat edustajat ottivat esille myöskin henkilökohtaisia kokemuksia, jotka liittyvät alueeseen ja jotka korostivat sitä, miten tärkeää on kulttuurien välinen vuoropuhelu. Keskustelun lopuksi voisin sanoa, että edelleenkin arvot, identiteetti ilman sydäntä, ilman arvo, identiteettiä ilman arvoja ilman sydäntä, näitä kysymyksiä ei voida ratkaista. Kiitos. Kiitos, herra edustaja tekninen tieto. Bulgarian tulkkaus tulee kanavalta 17. Siis Bulgarian tulkkaus tulee kanavalta 17. Olkaa hyvä. Nyt haluaisin itse tervehtiä Viktor Orbania, Unkarin pääministeriä, joka nyt käyttää puheenvuoron neuvoston puheenjohtajana. Hyvät naiset ja herrat, Tervehdin ilolla teitä kaikkia. Olen iloinen siitä, että Euroopan unionin laajentumisen yhteydessä puhun hyvin tärkeässä paikassa. Euroopan parlamentti on aina ollut Euroopan unionin laajentumisen moottori. Unkarin puheenjohtajakausikin on sitoutunut tähän tavoitteeseen. Haluaisin ottaa esille muutaman perspektiivikysymyksen. Ensimmäinen kysymys kuuluisi, onko meillä olemassa visio tälle alueelle? Minusta on. Meillä on visio, joka lähtee liikkeelle realiteeteista. Realiteetit ovat sitä, että me nyt todella puhumme saarekkeesta Euroopan unionin sisällä. Puhumme alueesta, joka vain jonka ympärillä vain Naton ja Euroopan unionin jäsenvaltioita. Puhumme alueesta, jonka yhteydessä syntyy tunne siitä, että on työtä, jota ei ole tehty päätökseen. Kun Keski-Euroopan maat otettiin Euroopan unioniin, silloin me puhuimme Euroopan uudesta yhdentymisestä. Silloin Keski-Euroopan maiden liittyessä Euroopan unioniin katsottiin, että hoidettiin vuonna 1945 käynnistynyttä tragediaa. Kommunismi ja neuvostomiehitys, sen seurauksia täytyy hoitaa. Silloin ei ollut kyseenalaista se, että yhdistyi se, mikä tarvitsi yhdentyä, luotiin yhtenäinen kulttuurinen yhteys, silloin kasvoi yhteen se, mikä kuuluu yhteen. Nyt kuitenkin edessämme on vaikea tehtävä. Keski-Euroopan aluetta monimuotoisempi, mutkikkaampi ja lännen kannalta historiallisesti vaikeammin ymmärrettävä alue. Ja maailma, jonka tavoitteet ovat vieraita, on se, jonka tulevaisuudesta nyt puhumme. Tehtävät ovat vaikeita. Ensinnäkin meidän pitäisi selvittää omat tavoitteemme. Haluammeko me todella integroida tämän alueen Euroopan unioniin? Käsityksemme Unkarin käsitys on se, että tämä kysymys on ratkennut silloin, kun Kreikka, Romania ja Bulgaria otettiin Euroopan unionin jäseniksi. Meille on selvää, että tällainen valkoinen läiskä tai musta aukko ei voi jäädä Euroopan ruumiiseen, koska se merkitsee valtaisaa turvallisuus- ja vakausriskiä. Haluaisin kiinnittää kiinnittää edustajien huomion siihen, että on tärkeää pitää mielessämme, että jos emme integroi tätä aluetta, silloin joku muu integroi sen, joka on käynyt alueella, tietää, että on olemassa niitä, jotka ovat kiinnostuneita. Toinen vaikea kysymys on se, onko se sovelias alueeksi, joka, jonka, joka on osana laajentumista. Tämä on vanha keskustelu. Mitä meiltä vaaditaan? laajentumista vai syventymistä. Ehdoton uudelleen järjestäytyminen tapahtuu maailmassa poliittisesti ja taloudellisesti. Ei ole kyseenalaista se, että nyt olemassa haasteita, jotka ovat ennennäkemättömiä sitten vuosikymmenten ja koskevat sekä koko maailmaa että Euroopan unionia. Euroopan unionin kilpailun säilyttämisen yllätä osalta ylläpitämiseltä, mikä on tärkeää, syventäminen vai laajentaminen. Keski-Euroopan alueella on kokemuksia tästä asiasta. Kun tämä alue integroitiin, silloin kokemus oli se, että ei ollut kysymys tai, vaan kyllä, tarvittiin molempia. Laajentaminen ja syventäminen ovat toisiaan vahvistamia prosesseja, niin kuin Keski-Euroopassakin oli. Ei ole kyseenalaista se, että tarvitaan Euroopan unionin sisäistä uudistumista. Talouden ohjaus ei ole mitään muuta kuin integraation syventämistä. Se on, tähän liittyy se säädöspaketti, joka on käsiteltävänä sekä parlamentissa että neuvostossa. Mutta sisäinen uudistuminen ja syventäminen ei riitä kilpailukyvyn lisäämiseen edellyttää myöskin laajentumista, ekspansiota. Mikä on kokemus laajentumisesta? Voitimmeko vai hävisimmekö? Noin muistan, että minun hallitukseni neuvotteli noin 20 kappaletta ja silloin 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa oli paljon ääniä, jotka olivat tätä vastaan. Puhuttiin siitä, että liittyminen merkitsee rahaa ja että tätä kautta myöskin vanhojen jäsenvaltioiden markkinoille tulisi uusia työntekijöitä. Mitä tapahtui todellisuudessa? Todellisuudessa tapahtui se, että Euroopan unionin talous ei hengetynyt, vaan vahvistui. Euroopan unioni sai uutta kasvupotentiaalia tuoloisella laajentumisella. Ja tänään Keski-Eurooppa on Euroopan unionin yksi tärkeimpiä kasvun moottoreita. Hyvät edustajat, jos Keski-Euroopan taloudellista potentiaalia ei olisi olemassa, silloin läntisen teollisuuden tuotantokapasiteetti lähtisi pois Euroopan unionista ja siirtyisi latinalaisen Amerikan tai Aasian nouseviin talouksiin. Euroopan, Eurooppa pystyy ylläpitämään teollisuutta ja tätä kautta pitää myöskin tarkastella Balkanin aluetta. Balkan on Euroopan unionille mahdollinen voimavara. Balkan voi olla uusi kasvun moottori Euroopan taloudelle. Seuraava tärkeä kysymys, joka pitää ottaa esille, on se, mitä me ajattelemme. Onko Länsi-Euroopan alue sovelias Euroopan unionin jäseneksi? Voidaanko siitä tehdä sellainen, että se on sovelias? Tämä on vakava kysymys. Euroopan unioni nimittäin on arvoyhteisö. Meillä on yhteisiä sääntöjä, joita täytyy noudattaa. Nykyinen kyset Euroopan unionin sisäiset huolet tulevat siitä, että kaikki eivät ole noudattaneet sääntöjä ja ovat poikenneet yhteisistä arvoista. Ennen kaikkea ovat luopuneet varovaisen talouspolitiikan arvosta. Siksi on tärkeä kysymys, pystyykö Länsi-Balkan muuttumaan tämän arvoyhteisön jäseneksi. Haluaisin tehdä selväksi, että Balkaninkin täytyy hyväksyä se, ja täytyy myöskin pitää arvossa, ja täytyy myös vahvistaa ja myöskin tiedottaa eteenpäin yhteisiä eurooppalaisia arvoja. Jotta Länsi-Balkanin integraatio voisi tapahtua, meidän täytyy olla avoimempia meidän täytyy kuitenkin myös sopeutua ja saada oma työmme päätökseen. Olen vakuuttunut henkilökohtaisesti siitä, että tämä tehtävä voidaan ratkaista. Uskon myös, että heille pitää myös antaa mahdollisuus ratkaista tämä tehtävä. Vielä lopuksi muutama sana välittömistä tehtävistä ja realistisista tavoitteista. Ensinnäkin Kroatiasta. Hyvät edustajat, tämä on eurooppalainen, eurooppalaisen menestystarinan mahdollisuus. Kroatia voi olla mallimaa. Kroatia voi olla se maa, joka voi olla elävä todiste siitä, että eurooppalainen perspektiivi on todellinen. Kroatia voi olla mallimaa, joka todistaa sen, että alue on saatettavissa vakaaksi ja että Euroopan unionin jäsenyys mahdollistaa vakautta. En tietenkään nyt sanoa, että tietäisi sitä, että on olemassa tiettyä poliittista spekulointia, joka liittyy Kroatian neuvotteluihin ja jossa yhdistetään Kroatian liittyminen, neuvottelujen päättäminen siihen, että Serbia saisi ehdokasjäsenen aseman. Unkarille puheenjohtajavaltiona tämä on erittäin vaarallinen yhdistelmä. Ei pelkästään Serbialle ja Kroatialle, vaan myös koko Euroopan unionille tämä on vaarallinen yhdistelmä. Erinäisiä eri asioita ei pidä yhdistää toisiinsa. Se vie pohjaa pois Euroopan unionin uskottavuudelta. Kysymys on käsikirjasta, joka on huono kroateille ja olisi huono myös serveille. Jos me lähdemme tälle tielle, teemme virheen, sillä silloin muut maat yhdistävät Serbian liittymisen joihinkin muihin ehtoisiin, poliittisiin ehtoihin, joilla ei ole mitään tekemistä siinä, miten pitkälle maa on valmistautunut ja vai aiheuttaa sen, että syntyy vahingollinen etutaistelu jäsenvaltioiden kesken. Ja viime kädessä kysymys on siitä, että täytyy tarkastella pelkästään sitä, miten maa on suoriutunut. Mikään muu spekulointi ei ole hyväksyttävissä. Tämä on Unkarin kanta. Siksi me olemme sitä mieltä, että neuvottelut, että neuvottelut Kroatian kanssa pitää saada pikaisesti päätökseen. Montenegro on ehdokas. Unkarin kanta on se, että on Euroopan etujen mukaista, että neuvottelut käynnistyvät mahdollisimman pikaisesti. Tämä koskee myös Serbiaa. Ehdokas asema on erittäin hyödyllinen Serbialle ja on tärkeää, että neuvottelut käynnistyisivät mahdollisimman pikaisesti. Ja tästä asiasta, hyvät naiset ja herrat, haluaisin sanoa, että olemme tulleet absurdin tilanteeseen 2000-luvulla. Kun minä valmistauduin pitämään lyhyttä puhetta täällä, huomasin, että meille vapaasti valituille edustajille 2000-luvun alussa tilanne on se, että meidän on katsottava, miten millä nimellä me kutsumme valtiota? Niinkö, kuten maa itse nimittää itseään, vai jollakin muulla tavoin? Fyrom on se, mitä tässä tarkoitan. Hyvät naiset ja herrat, tämä maa on ehdokas jäsen ja siitä huolimatta emme pysty käynnistämään neuvotteluja. Olin henkilökohtaisesti vakuuttunut siitä, että tämä on absurdia. Ehdottaisin, että Euroopan unioni mahdollisimman pikaisesti irtautuisi tästä tilanteesta. Unkari on sitä mieltä, että ei ole mikään onnekas asia, jos neuvottelujen aloittamista ennen otetaan sellaisia poliittisia ehtoja, jotka itse asiassa ovat sellaisia, joita pitäisi esittää vasta neuvottelujen päätökseksi. Albaniastakin haluaisin vielä sanoa pari lausetta. Albania on mahdollinen ehdokasjäsen, sehän on jo Naton jäsen. Totta on se, Eh, Albanian täytyy käyttää 12 benchmarkia ennen neuvottelujen käynnistämistä, mutta Unkari on sitä mieltä, että neuvottelu pitäisi aloittaa hyvin pikaisesti. Meidän käsityksemme on, että neuvottelujen käynnistäminen Albanialla, niiden lykkääminen edelleenkin vähentää Albanian sisäpoliittisen vakauden syntymistä. Kosovon tapauksessa valitettavasti joudun tokeamaan se, mitä voimme enintään tehdä, on eurooppalaisen perspektiivin ylläpitäminen, koska edelleenkin tosiasia on se, että Euroopan unionin ja Kosovon välillä ei voi syntyä sopimussuhdetta, koska kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot eivät ole tunnustaneet Kosovoa. Ja lopuksi, hyvät naiset ja herrat, olemme tulleet siihen, mikä minun mielestäni on Euroopan ja tämän alueen suurin haaste, nimittäin Bosnia ja Herzegovina. Maa, on vaikeassa, todella vaikeassa tilanteessa. Pelkästään, ei pelkästään maa ole vaikeassa tilanteessa, vaan tämä ongelma voi muuttua ongelmaksi myös meille. Tarvitaan kaikkia voimanponnisteluja. Täytyy tehdä selväksi se, että Unkari alueeseen kuuluvana maana tietää tarkalleen, että Bosnia-Herzegovinan vakauttaminen ja Bosnia-Herzegovinan ongelmien ratkaiseminen on mm, vain mahdollista, jos naapurimaat voivat menestyksekkäästi liittyä jäseniksi. Jos Bosnia ja Herzegovinalla on menestyksekkäitä mallia naapurissa, se pitää yllä tätä eurooppalaista tavoitetta. Kuten huomaatte, tarvitaan siinä aloitteellista ja rohkeaa politiikkaa, meidän pitäisi koota nyt yhteen laajentumista tukevat voimat, laajentumisen ystävät. Euroopan parlamentti on minusta aina kuulunut tähän joukkoon. Ja pitäisi saada käyntiin Euroopan laajentumisen uusi offensiivi, joka pystyy voittamaan sisäisen epäilyn, jota on Euroopan unionissa. Unkarin puheenjohtajavaltio ja Unkari tulee edelleenkin olemaan luotettava tekijä laajentumisen kysymyksissä. Kiitos. Kiitos herra puhe- pääministeri. Kiitos puheenvuorosta. Nyt tervehdin José Manuel Barrosoa, Euroopan komission puheenjohtaja, ja annan hänelle puheenvuoron. Thank you very much, Mr. Speaker. Kiitos herra puheenjohtaja, herra pääministeri, arvoisat jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensin haluaisin aloittaa toteamalla, että on ilo olla täällä tänään tässä yhteisessä parlamentaarisessa kokouksessa, joka käsittelee Länsi-Balkania. Toukokuussa 2008 olin toisessa yleisparlamentaarisessa kokouksessa, joka käsitteli Länsi-Balkania, ja voin todeta, että täällä on monia kasvoja, jotka näin jo silloin. Olen aina todennut, että Euroopan unioni ei ole pelkästään Brysseliä ja Strasburgia. Se on sitä, mitä me teemme jäsenvaltioissa, se on sitä, mitä kansallisissa parlamenteissa tehdään. Todellakaan me emme voi menestyä ilman Euroopan voimakasta osallistumista, voimakasta tukea, jatkuvaa vuoropuhelua Euroopan instituutioiden ja parlamenttien välillä, mikä on avain Euroopan unionin etenemiselle. Joten pidän erittäin hyvänä tätä tilaisuutta tavata teidän kanssanne ja esittää ajatuksia Euroopan unionin tulevasta laajentumisesta Länsi-Balkanille. Laajentuminen on aivan oikein nähty unionin menestyksekkäimmiksi politiikoiksi. Se on ehkä suurimpia saavutuksia, mitä Euroopan historiassa koskaan on ollut. Se on huomattavasti vaikuttanut demokratian vakauteen ja vaurauteen Euroopan maa, Euroopassa maanosana. Ja se on myöskin palvellut sitä, että Euroopan perhe on yhdistetty, joka on ollut erillään hyvin tuskallisen historian vuoksi, joka oli 1900-luvulla. Pääministeri Orban tulee juuri maasta, joka liittyy kymmenen vuotta sitten joka vielä kymmenen vuotta sitten katsoi Euroopan unionia etäisenä lupauksena, ja nyt hän on neuvoston puheenjohtaja, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja. Haluan osoittaa kunnioitukseni Unkarille, pääministeri Orbanille voimakkaasta sitoutumisesta Euroopan unionin laajautumiseen ja siihen henkilökohtaiseen intressiin, jota hän on osoittanut Länsi-Balkania kohtaan. Mutta Maanostan yhdentyminen ei ole täydellistä ennen kuin Länsi-Balkan on osa Euroopan unionia. Euroopan komissio on voimakkaasti sitoutunut kaikkien alueiden jäsenyysperspektiivin edistämistä, koska se tun, tunnusti sen jo 2003 Thessalonikin neuvoston kokouksessa. Haluaisin muistuttaa, että olen itse paikalla tuossa neuvostossa mukana tekemästä päätöstä ja olin ylpeä siitä, että minun maani on ollut jäsenenä vuodesta 1986 ja olin allekirjoittamassa myöskin sopimusta, joka mahdollisti Ruotsin ja Suomen liittymisen myöhemmin ja olin mukana myös, kun tervehdimme kaikkein viimeisintä aaltoa, jotka liittyivät. Viime viikolla olin Kroatiassa, Bosniassa ja Herzegovinassa, Montenegrossa ja ja Makedonian entisessä Jugoslavian tasavallassa. Aion käydä myöskin Serbiassa, Kosovossa ja Albaniassa ensi kuussa. Vierailuni oli ensisijaisesti symboli. Komissio on edelleen sitoutunut alueeseen ja me vahvistimme sen, mitä päivittäin teemme. Tärkeä viesti, kattava viesti oli se, että näemme alueen maat eurooppalaisen perheen eurooppalaisten kansakuntien perheen jäseninä, me näemme ne kaikki osana Eurooppaa. Niiden juuret, niiden nykyhetki ja tulevaisuus ovat Euroopassa. Mutta jotta niistä voisi tulla Euroopan unionin jäseniä, edellyttää pitkää tietä ja työtä. Alue on liikkeellä. Me haluamme, että kaikki alueen maat liikkuvat päättäväisesti eteenpäin. Jokainen niistä ansaitsee sen. Jokaisen niistä täytyy olla osa menestystarinaa, jonka me haluamme yhdessä kirjoittaa. Meidän laajentumispolitiikkamme Balkanilla on aina ollut yhteen kokoavaa, osallistavaa. Ja nimenomaan Kroatian osalta voidaan sanoa, että se voi, pitäisi olla katalyytti sille, että koko alue liittyisi, liikkuisi kohti Euroopan unionia. Seksi on tärkeää lähettää viesti solidaarisuudesta, johon pitäisi myöskin liittyä rohkaisemisen viesti. Alueella on ollut konflikteja ja siellä on kuitenkin myös mahdollisuuksia ja haasteita. Me olemme vaiheessa, jossa Kroatian liittymisneuvottelut ovat tulleet loppuvaiheeseensa ja Montenegro ja Serbia voivat siirtyä seuraavaan neuvottelujen vaiheisiin, jos ne pysyvät uudistusten polulla lokakuuhun asti. Mutta on myös monia muita tärkeitä haasteita, jotka edelleen jäävät. Se, että täytyy päästä eteenpäin Belgradin ja Pristinan vuoropuhelussa, että täytyy päästä äh, mattitilanteesta Bosniassa ja äh, Makedoniassa samoin kuin Albaniassa, ja että voidaan myöskin ratkaista nimikysymys entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Nämä ovat huomattavia haasteita koko alueella. Pidän arvossa sitä, että yksi työryhmänne käsitteli yhteistyötä vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella. Haluaisin kiittää Doris Pakkia ja myöskin Unkarin parlamentin jäsentä herra Ballaa heidän raporteistaan, jotka koskivat työryhmien työskentelyä. toimivat instituutiot, oikeuslaite, perusoikeuksien tun, kunnioittaminen mukaan vähemmistöoikeukset, vähemmistöjen oikeudet ovat perusta kaikille kehitykselle ja myöskin taloudelliselle kehitykselle. Alueen maat tarvitsevat ulkomaisia investointeja, jotta saadaan korkeampaa kasvua, mutta ulkoisten investoijien täytyy tietää, että heidän omaisuusoikeutensa turvataan ja että on olemassa riippumaton oikeuslautos ja myöskin tehokas, tehokas ja avoin julkinen hallinto. Siksi olen rohkaissut kaikkia jatkamaan päättäväisesti uudistusten tiellä. Eurooppalainen perspektiivi osaltaa myöskin edistää demokratiaa ja kansalaisyhteiskuntaa ja myöskin hyödyttää taloudellista ja sosiaalista kehitystä ehdokasmaissa ja mahdollisissa ehdokasmaissa. Viime kädessä nämä ovat hyväksi kansalaisille, joten parannuksen täytyy olla uskottavia ja kestäviä. Kuten sanoin Kroatian parlamentille Saborille, Ratkaisevaa on, että ollaan täysin valmiina. Kysymys on uskottavuudesta, keskinäisestä luottamuksesta ja on tärkeää myöskin Euroopan kansalaisten tietää, että kun uusi maa liittyy Euroopan unioniin, se merkitsee sitä, että siitä on, se on valmis tulemaan täysimittaiseksi EUn jäseneksi. Prosessi ei ole pelkästään laatikoiden rukseamista, kysymys ei ole teknisestä, teknokraattisesta prosessista, kysymys on agendasta, joka vaikuttaa koko maan rakenteeseen – ja joka pitäisi nähdä suurena mahdollisuutena nykyaikaistamiselle, ei pelkästään valtion osalta, vaan myöskin yhteiskunnan osalta. Ja sen pitäisi niin pitkälle kuin mahdollista olla tulosta yksimielisyydestä, joka ylittää puoluerajat niin, että saadaan mahdollisimman laaja tuki uudistuksille, joita tarvitaan, ja myöskin tulevaisuudessa Euroopan unionissa. Tällä tiellä jokainen maa voi olla varma EUn jatkuvasta tuesta. Ne voivat luottaa poliittiseen, taloudelliseen ja rahoitukselliseen tukeen ja solidaarisuuteen, ei pelkästään sanoihin, rahoitukselliseen tukeen, joka on hyvin tärkeä tekijä jo monilla alueilla, ehdokasvaltioissa ja niissä maissa, jotka haluavat myöskin liittyä meille. Tärkeää on myöskin jäsenyyttä liittyvä taloudellinen tuki. Vuonna 2007-2013 Euroopan unioni on osoittanut 11,5 miljardia euroa instituutioiden kehittämiseen, henkilöresurssien kehittämiseen, alueelliseen kehitykseen ja rajat ylittävään yhteistyöhön. Tämä on myöskin merkki siitä, että meillä on halua saada alue lähemmäksi Euroopan unionia ja tätä oli myös se, että mahdollistettiin vapaa matkustaminen alueelta. Tämä on erityisen tärkeää ennen kaikkea nuorisolle. Tämä on olennainen kysymys ajatellen yhteiskuntia näissä maissa. Huolimatta kaikesta tuesta, jokainen näistä maa itse kantaa eurooppalaista tulevaisuutta omissa käsissään. Ja kaikki riippuu siitä, miten se itse etenee avainuudistuksessa. Sen on itse toimittava. Se vaatii voimakasta omistajuutta, johtajuutta, keskenäistä tunnustamista ja halua harjoittaa yhteistyötä. Jäsenyys Euroopan unionissa on avainratkaisu alueen maille, koska silloin ne viimeinkin kääntävät sivua ja pääsevät vaikeasta menneisyydestä. He tulevat projektiin, joka sisältää yhteisiä arvoja, edistää ihmisarvoa ja merkitsee myöskin kompromissien ja yksimielisyyden kulttuuria. Tällä tavoin Euroopan unioni toimii ja me pyrimme aina saavuttamaan yksimielisyyden. Päinvastoin uskoakseni me olemme tätä kautta huomattavasti voimakkaampia siksi, että me pystymme tekemään kompromisseja. Teillä oli eilen myöskin työryhmä, joka käsitteli kansalaisten integraatiota, joka käsitteli kulttuurisen monimuotoisuuden kysymyksiä ja menestyksekkyyttä integraatioprosessissa. Tämä on todella perustavanlaatuinen keskustelu. Mikään maa ei koskaan ole menettänyt identiteettiään siksi, että on liittynyt Euroopan unioniin. Sanoisin päinvastoin. Kun me olemme lähempänä toisiamme, me myöskin haluamme säilyttää identiteettimme ja kunnioittaa sitä. Tämä ei ole, merkitsee voimaa, siksi, että on kuitenkin yhteinen tahto toimia yhdessä. Kuten sanoin keskustelukumppanille viime viikolla länsi tärkeää on, että on yhteinen tavoite. Tämä täytyy olla kansainvälisen yhtenäisyyden tavoite kaikkien poliittisten puolueiden, jos, jos tarpeen tarvitaan tähän mukaan. Kansallinen yksimielisyys on ehdottoman välttämätöntä, jotta edetään kohti EU-jäsenyyttä. Ja tämä merkitsee myöskin sitä, että täytyy olla kompromissin henki. Tässä minusta kansalliset parlamentit ovat yhä tärkeämpiä Siksi halusin puhua ei pelkästään hallitukselle, vaan myös parlamenteille, jotta saadaan yksimielisyyttä, jota edellyttää Euroopan integraatioprosessi. Olen luottavainen sen suhteen, että jokainen ensi Balkanin maa osoittaa halukkuutta selviytyä olemassa olevista haasteista, ja luottamustani vahvistaa se, mitä olen kuullut ja olen nähnyt matkani aikana. Jokaisessa maassa, jossa kävin, keskustelukumppanit sanoivat, että Euroopan integraatioprosessilla voi olla avainrooli vakauden saamisessa kansalaisille ja vakauden, vakauden osalta. Yhdessä maassa sanottiin, että ainoa asia, josta me kaikki olemme yhtä mieltä, me kaikki puolueet, on eurooppalainen integraatio. Se oli rohkaisevaa, mutta en kuitenkaan ollut kovin iloinen. Se oli ainoa asia, josta voit olla yhtä mieltä. Tarvitaan laajempaa yksimielisyyttä myös muista uudistuksista – enemmän yhteistahtoa. Todellisuus on, että jotkin näistä maista ovat edistyneempiä kuin toiset, nimenomaan tiellä Euroopan unionia kohtaan, niin täytyy päättävästi osoittaa, että pitkän tähtäyksen strategiset intressit ovat niille ensisijaisia, mutta näin tämä nyt on. Nämä maat eivät saa jäädä Euroopan integraation junasta, ja kuten sanoin, tämä on historian asia myöskin meille, Euroopan unionille. Jean Monnet eräs Euroopan unionin perustaja Isistä sanoi, jokaisen, jokainen on kunnianhimoinen, kysymys on vain, onko kunnianhimo sitä, että ollaan vai kunnianhimo sitä, että tehdään. Se, että tullaan Euroopan jäseneksi, meidän pitää olla kunnianhimoisia siinä, että teemme jotakin, teemme uudistuksia. Ja nämä maat, ovat kunnianhimoisia silloin, kun ne asettivat tavoitteen tulla jäseniksi. Nyt ne täytyy ylläpitää kunnianhimoa ja tehdä tehokkaita uudistuksia. Tätä tarvitaan alueella, tätä tarvitaan myös maissa, jotka ovat osa laajentumisprosessia. Euroopan komissio tulee tukemaan näitä maita tällä matkalla. He voivat luottaa meidän jatkuvaan tukeemme, solidaarisuuteemme ja siihen, että me tuemme heidän luottamustaan tulevaisuudessa Euroopan unissa. Kiitän teitä kaikkia. Kiitos puheenjohtaja Barroso. Ja nyt avaamme keskustelun, hyvät naiset ja herrat. Neuvoston puheenjohtaja ja komission puheenjohtaja ovat paikalla. Ehdon heillekin säännöt, jotka meillä ovat käytössä, jonka eiliset osallistujat jo tuntevatkin. Puheenvuoroa pyytävien edustajien täytyy täyttää tätä varten lomake, joka on annettu jokaiselle valtuuskunnalle. Lista tehdään, puhuista tehdään näiden pyyntöjen pohjalta. Suhde on se, että on kaksi kansallisen parlamentin edustajaa ja heidän jälkeensä puhuu yksi Euroopan parlamentin edustaja. Puheaika on kolme minuuttia ja sitä seurataan. Pyydän, että puhujat jos mahdollista, noudattaisivat kolmen minuutin puheaikaa. Euroopan parlamentin sääntöjen mukaisesti käytämme myöskin sinisen kortin menettelyä. Se merkitsee sitä, että kolmen minuutin puheenvuoron jälkeen joku voi esittää enintään 30 sekunnin mittaisen kysymyksen puhujalle, johon tällä, hänellä on oikeus vastata enintään 30 sekunnin ajan. Hyvät naiset herrat, nyt seuraavat puheenvuorot aluksi on edustaja Bostinaru. Hän haluaisi käyttää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President of the European... Euroopan komission puheenjohtaja, herra pääministeri Orban, ennen kuin aloitamme keskustelua, haluan vain lyhyesti esittää työllisyyspuheenvuoron. Kuten tiedätte, herra puhemies Buzek. Lähetin teille kirjeen maaliskuussa, jossa kerroin lausunnosta, joka yhdistetty minua vastaan, joka olen Euroopan parlamentin jäsen ja, ja Kakosaasia Euroopan maihin vastaavissa suhteita, suhteiden valtuuskunnan varapuheenjohtajana – herra Mirvatto Paali, joka on täällä tänään Albanian parlamentista, syytti, että olin helmikuussa Albanian parlamentissa – että olin rasisti, Albanian vastainen ja korruptoitunut, ja hän myöskin sanoi, että minä taistelin viisumivapausjärjestelyä vastaan Albanian osalta. Tämä on perusteeton syyte, eikä hyväksyttävissä. Se on vakava syytös. Se loukkasi ei vain minua ja minun arvokkuuttani, vaan myöskin instituutiota, Euroopan parlamenttia itseään. Kuten tiedätte, herra puhemies, puheenjohtaja kokous Euroopan parlamentissa – keskusteli tästä asiasta noin kuukausi sitten. Olen tietoinen myös siitä, että te, herra puhemies, Orke, olette Euroopan parlamentin puhemiehenä pyrkineet toistuvasti diplomaattisin, eikä pelkästään diplomaattisin keinoin, vakuuttamaan rova Topalin vetämään takaisin nämä syytökset. En halua täällä avata keskustelua, joka on hyödytön viime kädessä, koska meidän olemme keskittymässä hyvin tärkeisiin asioihin Euroopan unionin kannalta, meidän maansamme kannalta kokonaisuudessaan, mutta halusin, että tämä asia nousi esille myös tässä tärkeässä kokouksessa. Kiitos. Kiitos. Nyt huomasin, että täällä on kaksikin sinisen kortin nostajaa. Arin Ari jos hän haluaa käyttää puheenvuoron, sanoa puheestakin toisesta asiasta tai aiemmista puheenvuoroista, pyytäisin sitten, että odottaa. No, olkaa hyvä. Minä pyysin lyhyttä puheenvuoroa ja sitten käyt, me ollaan kysymys sitten herra Orbaanille. Kiitos. Josefina Topali, puhemies, on pyytänyt puheenvuoroa sinisellä kortilla. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. Kiitos puhemies. Minä todellakin olen täysin yhtä mieltä herra Bostinarun kanssa että siitä, että mitä hän sanoi, aivan turhaa. Kysymys on ollut henkilökohtaisesta tapauksesta. Kysymys on siitä, että ei pitäisi olla vapaata liikkuvuutta, että pitäisi olla uudestaan Berliinin muuri ja että on 3,2 miljoonaa albanialaista, joita tämä koskee, Josefina Topalia, jotka katsovat tätä valitettavaa esitystä albanialaisvastaisena, rasistisena ja, ja jonka takana ovat alhaiset intressit. Korostaisin sitä, että tällainen esitys, joka on Ceausescu-tyyppinen ratkaisu, on sellainen, että sitä tukevat Albanian vastaiset piirit. Jos jotakuta loukkaa todellisuus, niin silloin syypäinä ei ole todellisuus, eivät 3,2 miljoonaa albanialaista, eikä missään tapauksessa Josefina Topali. Kiitos. Nyt pyytäisin, hyvät kollegat, että jos mahdollista, tätä keskustelua emme jatka tällä foorumilla ja siirrymme asiakysymyksistä keskustelemaan. Antio Kaitis, olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Olkaa hyvä. Dėkoju, gerbiamas pirmininkė, dėkoju visiems kalbėjusiems. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää kaikkia, jotka ovat puhuneet, herra Orban ja herra Barroso. Haluaisin tehdä yhteenvetoa kahden päivän keskusteluista. Edustan, edustan Liettuan parlamenttia ja kaikkia parlamenttia siellä. Kaikki poliittiset puolueet siellä hyväksyivät lausunnon, jossa onneteltiin Kroatiaa sen saavutuksista ja toivottiin, että se saisi päät- neuvottelut päätökseen syksyllä ja sitten päästäisiin sopimuksen ratifiointiin ja menestyksekkääseen kansanäänestykseen. Mielellämme myös näkisimme sen, että Serbia saisi hakijamaan aseman ja että Kosovoa keskusteleva vuoro, koskeva vuoropuhelu saataisiin päätökseen. Onnittelemme myös Makedonia, joka edistyy aika nopeasti ja uskomme, että kaikki EU-jäsenvaltiot auttavat Makedonian vuoropuhelua Kreikan kanssa jatkumaan. Ja että tämä ongelmallinen vuoropuhelu saataisiin päätökseen. Meidän mielestämme EU voisi osallistua aktiivisemmin Bosnian ja Herzegovinan asiaan. Mielestäni sisäinen tilalle siinä maassa on kaikista monimutkaisin. Ymmärrämme kyllä, että siellä on vaikeat olosuhteet. Ymmärrämme Kopenhaminan kriteereiden merkityksiä ja kotitöiden merkityksen, mutta haluamme painottaa, että EU täytyy osoittaa erityistä solidaarisuutta Länsi-Balkanille. Tässä mielessä itäinen kumppanuutemme olisi oikein hyvä esimerkki. Liettualla on EUn ulkoraja, siellä on Valko-Venäjä, Venäjä, Kaliningradin alue. Ja haluaisimme nähdä parempaa edistystä itäisen kumppanuuden politiikassa. Uskomme Länsi-Balkanin menestyskertomukseen, uskomme, että se heijastuisi myös itäiseen kumppanuuteemme ja se olisi hyödyllistä sen kannalta. Sen vuoksi Liettua haluaa olla aktiivisemmin mukana näissä prosesseissa. Eilen keskusteltiin turvallisuudesta, oikeudesta ja olemme oikein tietoisia siitä, että poliisiyhteistyötä täytyy vahventaa. Frontexin työtä suhtaudumme potisellisesti Frontexiin, joka tekee paljon menestyksekästä työtä. Ja minä uskon, että tämänpäiväinen foorumi antaa tarvittavaa puhtia jäsenvaltioiden ja Länsi-Balkanin kumppaneille integraation syventämiseen. Ja minulla on erityiskysymys herra Orbanille. Haluan kysyä, mikä on teidän miten, mielipiteenne puheenjohtajakauden aikana, eikö pitäisi olla aktiivisempi jotta voitaisiin saada... Arvoisat kollegat, haluaisin vielä kerran korostaa, haluaisin vielä kerran painottaa sitä, miten tärkeää on järjestys tässä keskustelussa, joka nostaa sinisen kortin, saa mahdollisen esittää kysymyksen, jonka pituus on 30 sekuntia ja se esitetään normaalin puheenvuorojärjestyksen ulkopuolella ja myöskin henkilö, jolta, jolle kysymys on esitetty, hänellä on aikaa vastata 30 sekuntia. Se, joka haluaa käyttää kolmen minuutin puheenvuoron tässä normaalissa puheenvuorojärjestyksessä, hänen tulisi täyttää lomake ja pyytäisi tätä kolmen, tai sinisen korttijärjestelmää emme käyttäisi. Antiukaitis nyt itse asiassa teki niin, hän on nyt ensimmäinen varsinaisen puheenvuoron käyttäjä. Hän esitti kysymyksen, annan puheenministeri nyt mahdollisuuden vastata istettyyn kysymykseen. Minun poliittinen ajatteluni on, on seuraava oikeassa järjestelyssä. Ensinnäkin Ensimmäinen täytyy käsitellä visiota. Meidän täytyy olla visio. Sitten meidän pitää saada aikaan menestystarina, ja sen jälkeen pystymme käsittelemään Bosniaa ja Herzegovinaa. Unkarin on toiminut oikein siinä, että se yleisesti ja intensiivisesti tuki Länsi-Balkanin alueen integraatiota – Meillä täytyy olla visio. Sen jälkeen Unkari on pitänyt hyvin erittäin tärkeänä sitä, että Kroatiasta tulisi menestystarina. Ja sitten kun on tämä väline käytettävissä, pystymme ylläpitämään eurooppalaista tavoitetta Bosnia-Herzegovinassa. Tämä on se työ, jonka olemme halunneet tehdä. Lord Bones, Lordi Bones. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja. Kiitoksia puheenvuorosta ja mahdollisuudesta antaa oma panokseni keskusteluun, jossa on myös paikalla pääministeri Orban ja puheenjohtaja Barroso. Keskustelut, jotka täällä on käyty näiden kahden aikana, päivän aikana ovat osoittaneet, että oli kyse sitten delegaatiosta länsi tai jäsenvaltiosta, niin on kova usko alkuperäiseen EU-sitoimukseen Balkanilla, että heidän tulevaisuutensa on EUssa. Ja on kuultu monia rohkaisevia sanoja olemassa olevista ohjelmista ja tuesta yhteistyölle, joka on olemassa ja saavutetusta edistyksestä. Mutta minun täytyy painottaa, että uudistukset, jotka ovat vaikeita toteuttaa vaikeita ihmisten kannalta voivat johtaa pettymykseen, jos nähdään, että ne eivät johda tätä lopullista tavoitetta kohti. Ei ole korvikkeita, kuten sanoin eilen, sille, että olisi asianmukaista poliittista aktiviteettia ja halua vahvistaa se, sit tätä poliittista tahtoa, jotta voitaisiin nähdä laajentumista Balkanille ja että se on korkealla siellä esityslistalla kullakin puheenjohtajakaudella. Tietysti tunnustan Unkarin äh, sanoman, mutta sen täytyy jatkua Unkarin puheenjohtajakauden jälkeen. Ei pidä kompromittoida näitä standardeja, joita vaadiviesenyiltä, mutta sen pitää olla ehdollinen sääntöjen noudattamisen suhteen, eikä äh, pidä noudattaa mitään arbitraarista päivämäärää muualla tapahtuvat tapahtumat eivät, niiden ei pitäisi viedä huomiotamme pois tästä osasta Eurooppaa, jossa on vielä paljon tehtävää. Toistan jälleen tänään, että minun mielestäni meillä täytyy olla prioriteetit. Me emme voi tehdä kaikkea kaikkialla heti. Ja henkilökohtaisesti pidän hyvänä tätä kattavaa ja realistista näkemystä, jonka pääministeri Orban esitti tänä aamuna. Prioriteetteihin pitäisi kuulua kohdennettua apua, rikollisuuden ja korruption torjuntaan ja oikeusjärjestelmän tukemiseen. Ja tämän prioriteetin puitteissa täytyy olla se, että varmistetaan, että Kroatia pystyy saamaan neuvottelukappaleen loppuun oikeusjärjestelmästä ja oikeustoimesta. Toiseksi, korkean tason poliittinen pyrkimys saada aikaan perustuslailliset muutokset Bosnia-Herzegovinassa se on olennaista, jos haluamme varmistaa, että maa ei lipsu takaisin epävakauteen. Ja sitten viimeksi täytyy auttaa vakavasti ratkaisemaan Kreikkaa ja Makedoniaa, äh, ratkaisemaan tämän nimikiistan. Se on olennaista, jotta sen maan ehdokkuus voisi edistyä. Nämä ovat asioita, joiden pitäisi olla etualalla säännöllisesti neuvoston eh, neuvotteluissa, jotta voitaisiin antaa puhtia tälle työlle, jota jo tehdään yhteistyön hengessä tällä alueella. Kiitoksia. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron herra Ranko Krivokapicille, joka on Montenegron parlamentin puhemies. Puheenjohtaja, Kiitoksia paljon tästä mahdollisuudesta. Länsi-Balkan on nyt ollut huomion keskiössä. Myös kiitos Baroson, joka oli vierailulla Montenegrossa, mutta on yrittänyt käyttää neljä äidinkieltäni, Montenegron kieltä, Kroatiaa, Slovenia ja Bosnian kieltä yhtä aikaa. Želja mi je da danas kao i u Niin, minun mielestäni on hyvin merkittävää käsitellä tiettyjä kysymyksiä myös tänään, samoin kuin eilenkin. Ja mitkä nämä kysymykset sitten ovatkaan? Tässä on erityisesti kaksi kysymystä. Meidän heikot kohdattamme, eli oikeusvaltio ja kansalaisyhteiskunta. Euroopan unioni pyytää ja meiltä oikeusvaltion toteuttamista, koska se on yksi pääarvoista oikeusvaltion kautta voidaan taata mitä laajin kansanvallan taso jokaisessa valtiossa. Puhujaa keskeyttää hetkeksi. Ei tässä kyllä mitään ongelmia ole. Kyllä voitte jatkaa Kyllä, teitä tulkataan. Voitte ihan rauhassa jatkaa. Otski. Kriminal je u međuvremenu naglo jačao. Niin. Rikollisuus on noussut sotien aikana, kun valtiot tuolla alueella heikentyivät kovasti ja tähän me tarvitsemme apuanne taataksemme sen, että Balkanin alue voisi olla mahdollisimman rauhallinen ja oikeusvaltioon perustuva alue. Oikeus on koko valtion pääperusta. Se tulee jo roomalaisajalta ja tähän sitten voimme saada Euroopan unionin tukea ja omin ponnistuksimme voimme myös päästä tästä liittymisprosessista eteenpäin. Ja toinen tärkeä kysymys on kansalaisyhteiskunta. Jotta yhteiskuntamme todellakin toimisi eurooppalaisesti, niin sen täytyy pystyä ottamaan kaikki elementit mukaan. Euroopan unioni edustaa suurinta yhdistävää tekijää meidän yhteiskunnissamme, koska meitä kiinnostaa kovasti liittyminen Euroopan unioniin. Kaikkia yhteiskunnan tasoja tämä kiinnostaa, joten siis unionin houkuttuus perustuu näihin todellisiin unionin arvoihin. Ei tule unohtaa tätä, eikä tule unohtaa myöskään sitä, että näissä yhdentävissä tekijöissä on mukana myös uskonto ja eri kansat Tämän täytyy toimia myönteisesti eikä poliittisen taistelun välineen, välineenä. Ja näin valitettavasti kävi 90-luvulla ja se johti meidät sinne, mihin silloin sitten päädyimme. Montenegro on esimerkki siitä, että Länsi-Balkanilla voidaan elää uskontojen ja kulttuurien kirjossa yhdessä, eli se on myönteinen asia eikä mikään tuomio tälle alueelle. Tämän päivän Montenegro on varmasti halukas jatkamaan tällä tiellä eteenpäin liittymisvaltioiden eh, yhtenä innokkaimpana ja elävimpänä valtiona niin kuin Kroatiakin on tehnyt sitä ennen. nämä tämän alueen valtiot, jotka vielä eivät ole ehdokasvaltioita, toivon, että niistä kohta tulee ehdokasvaltioita. Ja Euroopan unionin Euroopan hanke päätyy sitten, kun kaikki nämä valtiot, jotka historiallisesti ja kulttuurisesti kuuluvat tähän perheeseen. Kiitos. Kiitos puhemies. Nyt puheenvuoro on edustaja Richard Hörtsikillä Unkarin parlamentista. Kiitos puhemies, pääministeri ja puheenjohtaja Barroso. Unkarin parlamentin edustajana haluaisin korostaa joitakin asioita, jotka ovat tänään esillä. Länsi-Balkani on tärkeä asia Unkarin puheenjohtajakaudelle. Herra puhemies, Länsi-Balkanin pitää olla integroitunut osa Eurooppaa, Euroopan tulevaisuutta toinen ei voi olla ilman toista. Unkarin puheenjohtajavaltiona pitää Unkarin Balkanin, Länsi-Balkanin maita ei ongelmana, vaan mahdollisuutena, kuten pääministeri sanoi huomattavassa puheessaan. Se on mahdollisuus vahvistaa yhteisiä arvoja ja antaa eurooppalainen perspektiivi kaikille jäsenille tässä prosessissa. Laajentuminen on aina meidän kaikkien intressien mukaista. Meidän pitää lähettää siksi selkeä viesti tänään – meidän pitää tehdä työtä eurooppalaisten arvojen hyväksi, kuten oikeusvaltio, ihmisoikeudet. Tämä on hyvin tärkeää. Tähän on liittynyt tehty tärkeitä askelia, kuten viisumivapausjärjestely ja muuta kuitenkin pitäisi vielä tulla. Hyvät naiset ja herrat, yhteinen Eurooppa ei ole pelkästään Vahva Eurooppa on pelkästään meidän puheenjohtajakautamme tunnus. merkitsee sitä, että otetaan voimakkaita askelia, kun tarvitaan. Se merkitsee sitä, että taistellaan terveen talouden puolesta, talouden hallinto liittyy tähän asiaan ja, ja sitä voidaan sanoa, että ne ovat ehdottoman välttämätön ennakkoehto sille, että Eurooppa voi selviytyä talous- ja rahoituskriisistä. Euroopasta pitää tehdä voimakkaampi. Se on meidän päätavoitteemme. Siksi Unkari puheenjohtajavaltiona pyrkii ajamaan asioita, jotka liittyvät Euroopan vastaukseen talous- ja rahoituskriisiin, jotka kuuluvat puheenjohtajuuden, kiertävän puheenjohtajuuden tehtäviin. Herman van Rompuy, Euroopan toimielimet, kuten Euroopan parlamentti ja komissio, ovat tässä mukana. Se, että pannaan menestyksekästi toimeen makrotaloudellisen koordinoinnin sykli, eurooppalainen ohjauskausi, talouden ohjauskausi, merkitsee sitä, että pyritään vahvistamaan talouden hallintoa. Ja tämä on avoin, avain tavoite Euro- Unkarin puheenjohtajakaudella. Olemme olleet menestyksekkäitä, mutta meidän pitää jatkaa työtä yhteisen tavoitteiden hyväksi. Herra puhemies, Unkarin puheenjohtajakausi on kovaa työtä tekevä luotettava kumppani ja olemme iloisia siitä, että voimme harjoittaa yhteistyötä kanssa, niin voimme yhdessä rakentaa yhteistä tulevaisuutta, johon sisältyy myös Länsi-Balkan. Kiitos. Kiitos. Nyt annan puheenvuoron Chaba Tabarille, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos. Pääministeri Orban, puhemiehet Busek, Kever, puheenjohtaja Barroso. Unkarin puheenjohtajakausio saa täyden kunnioituksen, samoin kuin Unkarin parlamentti ja Euroopan parlamentti siitä, että ne järjestivät tämän konferenssin. Tämä oli hyvin ajankohtainen, koska näyttää siltä, että Länsi-Balkanin integraation prosessi on hidastumassa. Olemme tienneet jo kauan, että 2004 ja 2007 suurten laajentumisten jälkeen tuli tällaista laajentumisväsymystä, mutta nyt näyttää siltä, että on tullut myöskin uusi väsymyksen muoto, jota pitäisin myöskin liittymisväsymyksenä. Se on vaarallista ja se on riski monelle Balkanin maalle jäsenyys on tulevaisuudessa hämärässä. Unionin perspektiivin hämärtyminen aiheuttaa epävakautta Balkanilla. Se voi olla syynä eri siihen, että erilaiset kansalliset elitit, kuten esimerkiksi Makedoniassa, toimivat, tai se voi muuttaa reformien, reformissakin sitä huomioon etnisten konfliktien ratkaisen keskittämisen Sanoisin, että on turha tehdä kaikkea, mitä tekee esimerkiksi Unkarin puheenvaltiona. Haluaisin sanoa liettualaiselle kollegalle, että minä en kuulu samaan puolueeseen kuin pääministeri Orban, mutta voin kuitenkin sanoa täydellä tunnustuksella, että Unkari puheenjohtajavaltiona on tehnyt kaikkensa, jotta liittymisneuvottelut saataisiin päätökseen Kroatian kanssa ja että Romania ja Bulgaria myöskin voisivat liittyä osaksi Schengenin aluetta. On valitettavaa, että Saksa ja Ranska toimivat vastuuttomasti asiassa ja että myös komissio, haluaisin sanoa tämän myöskin johtaja Borisalle, että komissio oli epävarma eikä suinkaan edistänyt puheenjohtajavaltion tätä tavoitetta, mutta jäljellä on kuitenkin vielä muutama kuukausi aikaa, luotan siihen. Rahastot, joilla maksetaan tukea ennen liittymistä, eivät tällä hetkellä näytä riittävältä rahoitukselta. Pyytäisin puheenjohtajavaltiota, että, että jäljellä olevien kuukausien aikana se vielä pohtisi sitä, mitä voitaisiin tehdä sen hyväksi, että kun takana on nyt jo noin, edessä vielä yksi vuosikymmen ennen kuin Länsi-Balkan, kuten pääministeri sanoi, että se voisi tällaisesta saarekkeesta muuttua unionin jäseneksi. Jos unioni ei tee enemmän, jos ei se tee tällaista Balkanin pakettia, johon vedettäisiin mukaan yksityistä pääomaa, jossa edistettäisiin infrastruktuurin syntymistä, jossa pyritäisiin eh, edistämään sitä, että ympäristöongelmat vähenevät. Jos tällaista pakettia ei tehdä, silloin tällainen väsymys, tämä liittymisväsymys tulee voimistumaan. Ja vielä yksi asia. Kansallisten vähemmistöjen eh, ongelmat täytyy ratkaista ennen liittymistä. Jos se ratkaistaan naapurisuhteita jälkikäteen, se on hyvin vaikeaa. Se on nähty unionin liittymisen jälkeen. Oli Unkarin Euroopan oli häpeä se, että Slovakiassa hyväksyttiin kielilaki, eikä Unkari, eikä unioni pystynyt vaikuttamaan tähän asiaan millään tavoin. Saatamme nähdä, mitä Latviassa tapahtui, että nyt on kulunut seitsemän vuotta jäsenyydestä ja edelleenkin on satoja tuhansia ihmisiä, jotka eivät ole kansalaisia asiat on hoidettava ennen, jälkikäteen se on myöhäistä. Kiitos puheenvuorosta. Josefina Topali on vuorossa. Hän on Albanian parlamentin puhemies. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. President. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Arvostan kovasti tätä yhteisparlamentaarista kokousta Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä. jossa tavoitteena on saada Länsi-Balkan kohti integroituneempaa Eurooppaa. Haluan kiittää Euroopan parlamenttia, kaikkia ryhmiä ja sitä enemmistöä jäsenistä, jotka ovat äänestäneet Albanian kansalaisten viisumivapauden puolesta. Se on osoittanut tätä suurta edistystä, joka Albania sanot viime vuosina. Minun täytyy myös kiittää kovasti parlamentin kaikkia pyrkimyksiä tukea Albaniaa tämän matkan aikana integraatiota kohti. Ja parlamentin, Albanian parlamentin puhemiehenä haluan kiittää puhemies Busekkiä solidaarisuudesta palkkineen kohtaan yleensä ja Albania kohtaan erityisesti näiden kuukausien aikana. Kuten tiedätte, Albania on Naton jäsen ja Naton jäseneksi jäsenenä Albania on saanut aikaan suurta edistystä, valtavia uudistuksia, dramaattisia muutoksia. Ja jos ajattelee 20 vuotta, mistä integraatioprosessi alkoi, niin voi nähdä, että ehkäpä Albania on maa, joka on käynyt pisimmän matkan lyhyemmässä ajassa. No taloudesta puheen ollen minun täytyy sanoa aikana, kun on kaikkialla maailmassa taloudellinen ja rahoituksellinen tsunami, niin meillä on ollut 4 prosentin kasvu. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä oli 5 prosentin kasvu. 59 prosenttia velkaa. Olemme pystyneet vähentämään kahden prosentin ajan. Meillä on kolme ja puoli prosenttia vajetta. Inflaatio hallinnassa. 62 prosenttia on kasvanut vienti, joten todellisuudessa Albania on hyvässä tilassa. Tässä on tietysti demokratian haasteita, tiedämme sen, eikä tarinamme aina ole ollut onnekas. Tämä on ollut aina valloittajia, sotia, rikoksia. Mutta nyt olemme päättäneet päästä eteenpäin. Tarvitsemme solidaarisuutta ja tarvitsemme, että muut ovat rehellisiä meitä kohtaan. Vaikeudet tietysti jatkuvat varmaan, mutta ainakin meillä on malli nyt, joka voidaan siirtää meille. Albaniassa on neljä uskontoa, shiit, sunnit, ortodokset, katolilaiset ja niiden välillä on harmoniaa. Kiitoksia paljon puheenjohtaja. Niin. Ei, toivon, että ei pidetä epäkohtilaan sitä, että pyrin huolehtimaan siitä, että noudatatte puheaikaa. Seuraava puhuja on Lord Tevesen yhdistyneestä kuningaskunnasta ylähuoneen edustaja. Herra puhemies, kiitos. Minä totesin, että sekä pääministerin että komission puheenjohtajan puheenvuorot olivat erinomaisia ajatellen sitä, miten käytännönläheisiä ne olivat, miten ne keskittyivät asioihin. Tämä konferenssi eilen ja tänään on ollut erinomainen esimerkki siitä, miten kootaan yhteen kansallisten parlamentin jäseniä. Valitsee yksimielisyys meidän piirissämme siitä, että varmistetaan se, että Länsi-Balkan integroituu. Mutta haluan ottaa esille asian, joka minusta selkeästi puuttuu. Kun katson kansallisten parlamentin valtuuskuntien listaa, huomaan, että yhdeksän jäsenvaltiota puuttuu niistä ei ole miksi valtuuskuntaa Saksasta, joka on suurin jäsenvaltio Euroopan unionissa ja sen suuri rahoittaja. Näin puhujalistalta, joka meillä oli eilen, että on hyvin vähän kansallisen parlamentin jäseniä, jotka ovat pohjoisesta tai läntisestä Euroopasta, mikä on vahinko. Poikkeus olivat ruotsalaiset kollegat, jotka eilen puhuivat, mutta tänään kaikki puheenvuorot ovat tulleet Keski- ja Itä-Euroopasta lukuun ottamatta yhdistyntä kuningaskuntaa. Haluaisin kysyä komission puheenjohtajalta, kun hän käytti erinomaisen alustavan puheenvuoron, miten me vedämme mukaan muut päätoimijat tähän prosessiin, koska jos emme onnistu siinä, epäilen, että innostusta ja kiinnostusta on ollut näin vähän näissä parlamenteissa ja valtuuskunnissa, koska se heijastelee sitä, että kansallisesti hallituksetkaan eivät ole kiinnostuneet tästä alueesta. Länsi-Euroopan osalta Länsi-Balkanin ongelmien ratkaiseminen ja integraatio on ratkaisevan tärkeää ja että tämä alue tarvitsee sitä, mutta se on myös kaikkein tärkeä Euroopan unionin tulevaisuudelle. Siksi mä olisin kiinnostunut kuulemaan, miten me todella voimme vetää mukaan ne jäsenvaltiot, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä tässä prosessissa, varmistaaksemme sen, että tämä tapahtuu, että tämä ei ole pelkkää puhetta, vaan että syntyy myös toimintaa ja että näemme, että alue tulee lähitulevaisuudessa unionin jäseneksi. Doris Pack, olkaa hyvä. Herra puhemies, haluaisin esittää kaksi asiaa. Ensinnäkin Euroopan unionina me emme saa jättää pelkästään YK on tehtäväksi Makedonian nimikiistan ratkaisua. On niin, että nyt tämä asia on vuosien ajan estänyt ainakin Euroopan unionin liittymisneuvottelujen kohdalla tätä, niiden aloittamista. Haluaisin muistuttaa siitä. Ja sitten toiseksi, niin kuin aikaisemmin jo sanoin, Bosnia-Herzegovinissa ei ole lokakuusta lähtien ollut mitään kunnollisia toimielimiä. Meidän Euroopan unionina pitää olla vastuussa siitä, että eh, siitä ei kansalaiset kärsi. En tiedä, miten neuvosto ja komissio voisivat enemmän toimia ja huolehtia siitä, että poliitikot siellä täyttävät tehtävänsä. Heidät on valittu, jotta he tekisivät työtä nuoren sukupolven infrastruktuurin paremman, parempien työpaikkojen vuoksi. Kukaan ei ole ajatellut heidän kannaltaan asiaa. Kaikki ajattelevat vain omalta kannaltaan. Jos paikalliset hallitukset eivät pysty, niin meidän täytyy heitä auttaa minä vetoan Euroopan komission niin, että vielä voimakkaammin toimitte tällä alalla. Ja meidän täytyy loppujen lopuksi Bosnia-Herzegovinissa ja Kosovossa antaa tietty viesti. Ei voi olla niin, että siellä tehdään paljon työtä, siellä on ihmisiä ja rahaa ja meillä ei ole siellä suurlähetteläitä eh, eli niin, että Euroopan unionilla olisi siellä myöskin keskustelukumppani edustettuna ja kunnioitettava henkilö. Tätä Euroopan unionin parlamentti on jo pitkään vaatinut ja minä toivon, että ähm, meidän ulkoasian edustajamme, korkea edustaja Ashton, toimii tällä alalla paremmin. Minä uskon, että tässä kohdin komissio voisi ryhtyä toimimaan. Minä pyydän myöskin, että Serbia ja Kosovo, tämä vuoropuhelu näiden valtioiden välillä myöskin käsittelisi, siinä käsiteltäisiin sellaisia asioita, että maan kansalaisille annettiin enemmän, annettaisiin enemmän mahdollisuuksia. Serbia ja Kosovo, he, niitä pitää kunnioittaa tässä vuoropuhelussa niin, että niiden arvoja myöskin arvostetaan ja pitää antaa Kosovon albaneille mahdollisuus elää yhdessä ja näiden kummankin kansan yhteiselo tässä maassa pitää todella taata viisumin vapauttaminen. Minä tiedän, että kestää pitkään vielä Kosovossa, mutta meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä välttämättömät passit, mitä pitää antaa, niin esimerkiksi Bosniassa ja tietenkin Serbiassa se pitää hyväksyä. Myöskin tätä asiaa pitää työstää. Sitä ei voi enää lykätä johonkin tulevaisuuteen ottamatta huomioon sitä, että Serbia mahdollisesti jo huomenna tunnustaa Kosovon. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi Unkarin parlamentista Katalin Ertsäi. Kiitos puhemies. Arvoisat puheenjohtajat, hyvät edustajat, haluaisin puhua hiukan siitä hetkestä, siitä mikä täällä on tunnettavissa parin hetken ajan tämän osallistumisen myötä me kaikki voimme todeta ja miettiä, onko tällaista sykäisevää hetkeä täällä se, jolloin sitoudutaan vilpittömästi intohimolla käydään keskustelua. Täällä oli eilen ja tänäänkin sellainen hetki, jolloin saatamme tuntea, että kysymys oli ratkaisevasta läpivievästä hetkestä, mutta meidän pitää nytkin tuntea, että joko nyt tapahtuu tällainen suuri ponnistus, paine, joka saa eteenpäin tätä aluetta sen kärjessä Kroatiaa, vai, tai käy niin, että tämä äh, prosessi kuihtuu ja riskit kasvavat. Haluaisin sanoa, että me vihreät Euroopassa ja Unkarissa haluaisimme todeta, että annamme täyden tuen Unkarille puheenjohtajavaltiona siinä ponnistelussa, että tämä integraatioprosessi vauhdittuisi ja korostamme sitä, että muuta ei voi olla muuta ratkaisutapaa kuin tarkastellaan sitä, miten maat itse täyden, täyttävät velvoitteensa. Näin sanoi myös pääministeri. Voidaan myöskin kysyä, onko EU itse houkutteleva, onko se itse sovelias ottamaan vastaan. Tähän liittyy tiettyä epäilyä. Ehkä innostuksen sijalle on tullut se, että voidaan kysyä, miten houkutteleva ylipäätään on tämä hetken Eurooppa. On tärkeää, että on asia, joka liittyy meidän jokapäiväisen elämäämme, ei voi olla siitä, että Euroopan unionin välittäisi sellaista kuvaa, joka on jäykistyvä, keskittyvä, sulkeutuva yksikkö. Me pystymme näkemään monimuotoisuuden äh, voimavarana elämässämme, jos lapset silloin, kun ne kasvataan demokratian, oppivat kunnioittamaan toisia ja että keskustelussa, joka sisältää tällaista kunnioitusta, pystyvät myöskin ymmärtämään toisen kannat. Tähän, tätä tarvitaan myös Euroopan unionin sisällä. Siksi me katsomme, että syventäminen ja laajentaminen liittyvät toisiinsa, kulkevat käsi kädessä. Nimittäin monivuotoisuus ja keskustelu ei suinkaan heikennä meitä, vaan vahvistaa meitä kaikkia. Siksi haluaisin vielä kerran korostaa sitä, että haluaisin pyytää puheenjohtajavaltiolta sitä, että se voima, joka välillä on suorastaan pelottavaa kotimaassa, että, että sitä pitäisi käyttää tähän prosessiin ja niin, että toteuttaisiin se menestystarina, joka voisi edistää integraatiota Kroatian johdolla. Nyt on kaksikin sinisen kortin käyttäjä. Antaisin heille ensin puheenvuoron. Kiitos puheenjohtaja. Niin minä haluaisin esittää juuri äsken puhuneelle kysymyksen. Minä tahtoisin myös Orbanilta kysyä seuraavaa. Te puhuitte Kosovon itsenäisyydestä, joka on unionin jäsenvaltioiden tunnustama. Minun käsittääkseni juuri äskettäin ei vielä ollut tämä tilanne. Eli joten, joko minä olen nyt lukenut uutiset huonosti ja sitten varmasti korjaatte käsitykseni, tai sitten kyse on yleisy, yleistyksestä. Mutta miten voidaan ottaa sellainen valtion jäseneksi, jota ei muut jäsenvaltiot unionissa ole hyvä tunnustaneet? Kiitoksia. megadom a szót Pääministeri saa puheenvuoron. Niin, saattoi olla virheen mitään. minä sanoin hyvin selvästi. Puhuin siitä, että Kosovo ei voi päästä sopimussuhteeseen unionin kanssa, koska on valtioita, jotka eivät ole vielä tunnustaneet Kosovoa. Tämän halusin vain asioiden selvittämiseksi todeta. Seuraavana on Kinga Gaal, Euroopan parlamentin jäsen. Kiitos, puhemies. Pääministeri Orban, puheenjohtaja Orban ja arvoisat puhemiehet, nyt on toinen päivä, jolloin puhumme siitä, että integraatio Eurooppaan voi olla ainoa mahdollisuus Länsi-Balkanin yhteiskunnille vapautua menneen rasituksista ja siirtyä todellakin vaurauden tielle. Mitä saatamme kuulla pääministeristä tänään, pääministeri tänään on se, että Eurooppakin tarvitsee Länsi-Balkanin aluetta. Euroopan täytyy harjoittaa kuitenkin johdonmukaista politiikkaa, sillä täytyy olla tahtoa, täytyy olla visio. Näiden maiden osalta tarpeen on kuitenkin se, että ne noudattavat ehdottomasti eurooppalaisia perusarvoja. Oikein vapauden ja turvallisuuden alueesta keskusteltiin eilinen iltapäivä. Ja haluaisin ottaa esille yhden asian, nimittäin vähemmistöjen oikeuksien takaamisen. On tärkeää, että otetaan ehdottomasti Kööpenhaminan kriteereitä, sitä vaaditaan tältä alueelta. Ja vähemmistöjen suojelu ei ole pelkästään teoreettinen asia, vaan se pitää toteuttaa käytännössä näissä maissa. Haluaisin myöskin kääntyä komission suuntaan. Nimittäin pidän oleellisen tärkeänä sitä, että Euroopan komissio ryhtyisi aloitteisiin sellaisissa konkreettisissa ohjelmissa, jotka rohkaisisivat perinteisiä yhteisöjä enemmistöä ja vähemmistöjä elämään rinnakkain, elämään yhdessä, että se tukisi niiden historian kulttuurin ja kielten opettamista niin, että yhteisöt, yhteisöt voisivat hyväksyä toisensa niin, että muin mennyt, nykyhetki ja tulevaisuus olisivat näkyvillä ja että kunnioitus olisi näkyvissä niin vallan käytössä, samoin myöskin käytössä kaikissa, kaikilla alueilla. Nimittäin Länsi-Balkanin nuorille täytyy varmistaa eurooppalainen perspektiivi ja sille voidaan, se voi lähteä niin liikkeelle, että kuljetaan tätä tietä. Kiitos. Kiitos. Romanian parlamentista Petru Farago. Hyvät puheenjohtajat, hyvä pääministeri, hyvät naiset ja herrat. Kiitän tämän kokouksen järjestäjiä ja kiitos siitä, että saan käyttää puheenvuoron tästä Euroopan unionin tulevaisuuden tärkeässä kysymyksessä. Romaniaa kiinnostaa kovasti se, että Länsi-Balkanin jäsenen, valtiot liittyisivät jäsenvaltioiksi, koska meillä on su, pit, suuri ja pitkä raja näiden valtioiden kanssa. Toivon, että pikapuoliin eh, Schengen-alueeksi, Schengen-alue laajenee myös tälle alueelle. Olen varma siitä, että Länsi-Balkanin valtioiden liittyminen Euroopan unioniin voi tuoda luoda vakautta sekä keskipitkällä että pitkällä aikavälillä ja se on koko Euroopan kannalta ja koko Euroopan hyvinvoinnin kannalta e, keskeinen kysymys. Liittyminen on meidän kaikkien yhteinen kysymyksemme ja se liittyy kaikkien intresseihin sekä tuolla alueella että täällä Euroopan unionissa. Ja erityisesti tässä täytyy miettiä ihmisiä, näiden valtioiden kansalaisia. Uskon, että Euroopan unionin täytyy osoittaa nyt kypsyyttä ja varmuutta. Tiettyjä asioita täytyy todella käydä käsittelemään maahanmuuttoa ja erityisesti laitonta maahanmuuttoa, samoin kuin huumekauppaa tai ihmiskauppaa koskevia kysymyksiä on, niihin on pureuduttava tarkemmin. Meidän, näiden alueiden, näitä alueita täytyy tukea kaikin mahdollisin keinoin, jotta ne pystyvät täyttämään liittymiskriteerit mitä pikimmin. Länsi-Balkanin historia on osoittanut sen, että näissä valtioissa pienet kansal, vähemmistökansat ovat pystyneet elä pysymään hengissä ja Euroopan unionin täytyy tukea näitä kansoja ja pyrkiä poistamaan kaikenlainen painostus näiden kansojen syrjäyttämiseksi, jotta niillä on selvät tasapainoiset ja tasa-arvoiset oikeudet kuin kaikilla muillakin kansalaisilla. Romania tukee kaikkia tämän alueen valtioita liittymisessä Euroopan unioniin, koska ne kuuluvat Eurooppaan ja sen historiaan ja niiden täytyy kuulua myös tähän yhteiseen valtioperheeseemme. Kiitoksia. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron Kosovon parlamentin puhemies Jakub Krasnike. Kiitokset. Hyvä pääministeri, hyvä komission edustaja, hyvät naiset ja herrat. Kosovo ei vielä kuulu Euroopan unioniin, mutta jo 15 vuoden ajan valtiomme on kuitenkin kovasti läheisissä tekemisissä ollut unionin kanssa. Unioni on meille hyvin merkittävä kumppani ja on jo havaittavissa unionissa selvää tahtoa olla tekemisissä Kosovon kanssa ja Kosovon puolelta samalla tavalla Euroopan unioniin nähden ja kansalaisten tahdo, tahdonilmaus toivottavasti sitten kanalisoituu energiana liittymisenä Euroopan unioniin. E, Kosovon mm, nuoriso, joka jota tietysti suurin osa kansasta nykyisin edustaa, e, tahtoo liittyä unioniin ja meidän täytyy tukea tämän nuorison toiveita. Kosovo tarvitsee selkeää tavoitetta ja selkeää visiota, tulevaisuuden näkemystä siitä, minkälainen, minkälainen reitti unioniin liittymisellä olisi. Ja tähän tarvitaan myös tämän talon Euroopan parlamentin tukea. Kosovon kansalaisten ei tule tuntea itseään syrjäytetyiksi tästä yhteisestä hankkeesta. Me emme halua sellaista viisumijärjestelmää, joka otettaisiin liian aikaisin voimaan ilman, että me olisimme täyttäneet kaikkia unionin vaatimuksia. Ja näin ollen meidän täytyy nopeasti pystyä luomaan selvä strategia tähän kysymykseen, varsinkin viisumin vapauttamiskysymyksissä. unionissa on viisi valtiota, jotka eivät ole vielä Kosovoa tunnustaneet ja Kosovon itsenäisyyttä tunnustaneet ja se haittaa kovasti meidän tietämme kohti unionia. Kosovon täytyisi olla tunnustettu valtio ja sellainen valtio, joka voi mennä eteenpäin naapureidensa tuella ja naapureidensa kanssa yhdessä päästäkseen liittymään unioniin ja tuomaan vakautta kaikille. Kiitoksia. Kiitos. Puheenvuoron saa nyt Viktor Bostinaru, Euroopan parlamentin jäsen. Hyvät arvoisat kollegat, kommentoin joitakin näkökohtia, joista tänä aamuna on keskusteltu, jotka on hyvin suurta merkitystä minulle. Ensinnäkin toivottaisin tervetulleeksi Orbanin puheen. Me emme kuulu samaan poliittiseen perheeseen, mutta laajentumisprosessi Balkania kohti, niin siinä haluan sanoa, miten lähellä olemme toisiamme, koska on ilmeistä ollut tänään, että kaksi ulottuvuutta, laajentumisväsymys lännessä ja sitten Länsi-Balkanin tilanne. Ja jos tätä ongelmaa ei voida asianmukaisesti hoitaa, niin rauha ei ole silloin ikuinen. Se ei ole taattu Länsi-Balkanille, jos laajentumisprosessi ei tule käsin kosketeltavaksi Länsi-Balkanilla. Joten mainitsen kaksi pääasiaa. Toinen on tämä, että tarvitaan dramaattisesti poliittista konsensusta kaikkien poliittisten ryhmien välillä laajentumisprosessissa Länsi-Balkanilla. Yksi tärkeä oppi keski- ja laajentumisprosessista prosessista oli tämä puolueet kattava tuki sille. Jos nyt nämä poliittisesti agitoituneet asenteet jatkuvat länsi se on hyvin vahingollista omille intressen, intresseillenne. Joten ystävällinen viestini teille on se, rakentakaa tätä konsensusta keskenänne tämän yhden tärkeän kansallisen asian ympärille laajentumisprosessi. Toinen ajatus, joka on myöskin ilmeistä, kun katsotaan näitä oppeja, joita on opittu Bulgarian romantian tapauksista. Se, että tarvitaan vakavaa hallintouudistusta, jotta voidaan käsitellä tätä integraatioprosessia. Miksi? Koska jos ei ole johdonmukaista hallintouudistusta, niin maan eivät pysty hallinnoimaan – EU-rahojen käyttöä sekä liittymistä edeltäviä että sen jälkeisiä rahoja. Tämä on se ainoa kasvumoottori aika pitkällä aikavälillä ennen liittymistä. Aloitetaan uudistukset nyt ja tehdään ne oikein ja pidetään mielessä tämä tärkeä ja päätavoite. Viimeinen huomioni. On ilmeistä, että meidän pitäisi irrottaa poliittiset puolueet liiketoiminnasta toisaalta eikä pitäisi olla epäasianmukaista rahoitusta vaalikampanjoille ja puolueille. Korkean tason korruptio ei koske pelkästään Länsi-Balkania. Kaikkialla Euroopassa on ongelmia, jos raha on lähellä poliittisia päätöksentekijöitä. On tärkeää hoitaa tämä asia nyt asianmukaisesti. Kiitoksia ja toivon, että Eurooppa saa aikaan tuloksia. Kiitoksia. Nyt on vuorossa Rodula Tsissi eh, Kreikasta. Kiitokset. Monet kiitokset, puheenjohtaja. Minä haluaisin Kreikan valtuuskunnan puolesta eh, toivottaa tervetulleeksi kaikki. Ja haluaisin onnitella myöskin Unkaria puheenjohtajuudesta ja haluaisin kiittää komissiota myöskin siitä. Ja haluaisin sanoa, että järjestän tämän konferenssin ja haluaisin sanoa, että se merkitsee meille hyvin paljon. Täällä puhuttiin jo muutama sana, täällä esitettiin muutamia visioita, täällä esitettiin poliittista tahtoa ja osoitettiin, mitä mahdollisuuksia on. Täällä on monia tärkeitä asioita esitetty tänään. Ja tämä vuoropuhelu vahvistaa sen, mitä Unkarin pääministeri sanoi, että Euroopan unioni eh, tarvitsee sekä laajentumista että syventymistä. Mutta Euroopan unioni ei saa merkitä sitä, että kaikkea vaan määrätään ylhäältä alaspäin, vaan kyseessä on se, että pitää tarkastella historian kehitystä ja Euroopan unionin historia pitää yhdistää Länsi-Balkanin maiden historiaan. Meille kaikille pitää olla selvää se, että nämä maat, tämä Euroopan alue liittyessään Euroopan unioniin ja jos otetaan huomioon niiden monikulttuurisuus ja niiden monipuolinen historia, ne voivat antaa Euroopan unionille lisäarvoa. Ja sitten toiseksi se voi myöskin myötä vaikuttaa rauhaan, solidaarisuuteen, siis muihin Euroopan unionin arvoihin. Tämä visio, jota ihmiset todella Euroopan unionissa ja Länsi-Balkanilla tarvitsevat. Eli tämä visio pitää toteuttaa. Se on visio, joka koskettaa myöskin meidän tunteitamme, meidän ajatuksiamme, myöskin meidän lapsiamme. Kyseessä on se, että politiikka ja kehitys ja elämä koetaan oikein. Meidän täytyy antaa niille arvoa, mutta on olemassa muutamia kohtia, jotka pitää ottaa huomioon. On olemassa tiettyjä ominaisia tunnusmerkkejä. Me kannatamme Länsi-Balkanin maiden liittymistä EU-hun, mutta nämä maat joutuvat ensin itse ratkaisemaan muutamia kysymyksiä, niin kuin aikaisemmin puhuttiin esimerkiksi monikulttuurisuudesta – ja aikaisemmin oli niin, että nämä maat pystyivät eri kulttuureista huolimatta elämään hyvin yhdessä. Ja nyt kun Euroopan unioni on tehnyt aloitteen, niin on tärkeää, että te, toimitaan, jotta näitä yhteiskunnallisia liikkeitä ja kulttuurillisia liikkeitä tuetaan. Ja niin kuin puheenjohtaja sanoi, on tärkeää, että kaikki poliittiset puolueet ovat yksimielisiä siitä, mikä on se visio, mikä halutaan tavoittaa. Kreikka tukee näitä visioita ja Euroopan unionia ja Unkarin puheenjohtajuutta se, kaikissa sen pyrkimyksissä. Ja tämä agenda vahvistetaan vielä sillä tie, siinä tiekartassa, jonka me olemme laatineet vuodelle 2014. Kiitoksia. Kiitos. Nyt sitten äh, Luis Rodriguez Portugalin parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Hyvä komission puheenjohtaja, hyvä pääministeri. Minä erityisesti haluan nyt kiittää Barrosoa tänne saapumisesta. Me olemme hyviä ystäviä. Haluaisin erityisesti myös kiittää Unkarin suurlähettilästä Lissabonissa, joka on Portugalin ja Unkarin suhteita edistänyt huomattavasti ja Kiitos myös siitä, että saan puhua täällä nyt Portugalia, se on hyvin tärkeä tekijä. Hyvät kollegat, Euroopan parlamentti, edustajat ja kansalaiset, kansalliset parlamentin edustajat. Tämä on hyvin merkittävä hetki Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta ja erityisesti se, minkälaisen tehtävän annamme kansallisille parlamenteille. Monta kertaa ajatellaan, että Euroopan rakentamisessa kansalliset kansanedustuslaitokset jäävät vähän unholaan tai ei niitä ehkä sitten ollenkaan pidetä kovin merkittävinä tässä työssä. Me olemme tänään juuri saaneet osoittaa että tämä parlamentti kunnioittaa kansallisia parlamentteja erityisesti ja ne auttavat työssä unionin rakentamisessa ja sitten kaikki tulevatkin jäsenvaltiot voivat tämän huomata. Tässä kun katsomme Euroopan karttaa, niin voimme havaita, että tämä reitti on aivan selvä ja aivan välttämätön tulee se, tulee se päivä, jolloin Länsi-Balkanin valtiot ovat liittyneet Euroopan unioniin. Me tiedämme, että tämä on hyvin vaikeaa. Me tunnemme kaikki ongelmat joita liittymisen tiellä vielä on, mutta me kuitenkin haluaisimme, että tässä olisi selkeä reitti mennä eteenpäin ja kuitenkin sitten laajentumispolitiikan äh, sisällä, äh, laajentumispolitiikka tähän asti on ollut hyvinkin äh, menestyksekäs. Me tarvitsemme tällaista konsolisoidoivaa politiikkaa itse unionin sisällä ja tämän sisä, tämä liittyy myös laajentumiseen. Näitä kahta asiaa emme voi mitenkään irrottaa toinen toisistaan. Laajentuminen on hyvin merkittävää tämän mantereen vahvistamisessa. Meidän täytyy muistaa erilaiset poliittiset intressimme, mutta täytyy muistaa tämä yhteinen tavoite ja komissionkin edustaja Latviaa puhui juuri siitä eriäväisyydestä, jossa me olemme nimenomaan vahvoja tässä erilaisuudessa. Ja tässä nyt voidaan äh, ajatella, että me olisimme hivenen kaukana tuosta Länsi-Balkanista, koska olemme tuolla toisella puolella Eurooppaa, mutta ei se mitään tarkoita, koska tässä on kyse samoista arvoista. Portugali tahtoo näin ollen tukea unionia siinä, että voitaisiin saada nämä uudet valtiot pikapuoliin unionin jäseniksi. Me toivomme, että tähän projektiin kaikki osallistuisimme ja vahvasti voisimme viedä näitä ratkaisuja eteenpäin ongelmien hälventämiseksi ja näin un koko valtioliittomme vahvistuu entistä enemmän. Unionin täytyy olla uskottavampi ja sitoutuvampi näihin yhteisiin ongelmiin. Tätä halu, tämän halusin sanoa näille uusille tuleville valtioille. Kiitoksia. Kiitos. Nyt saa puheenvuoron Stanimir Ilchev, Euroopan parlamentin jäsen. Благодаря ви, господин председател. Аз съм дълбоко убеден, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen syvästi vakuuttunut, että eurooppalainen perspektiivi on täysin toteutettavissa Länsi-Balkanilla. Ne kiistat, joita meillä tänään on, ovat kiistoja, jotka koskevat prosessin tahtia, sen vaiheita ja mahdollisia lisäpyrkimyksiä, joihin, joihin, joihin meidän kaikkien täytyy ryhtyä, että voidaan estää ongelmia ja epämiellyttäviä yllätyksiä. Tästä näkökulmasta mielestäni poliitikkojen ja parlamentin jäsenien panos länsi on se, että pitäisi kuulla niiden lisäksi asiantuntijoiden ja intellektuellien ääntä. En ole varma siitä, että tieto Länsi-Balkanin asioista ja elämästä on riittävää. Tämä on hyvin omalaatuinen alue, sillä on ollut hyvin kompleksi historia. Ja monimutkainen historia. Siellä on ollut liittoumia, alliansseja, rajat ovat siirtyneet. Ja Orban aivan oikein painotti sitä, että eri hakijamaiden statuksia ei pitäisi sekoittaa. Se, miten arvioidaan Kroatia, Serbia, Montenegroa, on arvio kustakin eri maasta. Niitä pitäisi sekoittaa keskenään. Joskus epäilen, että kun spekuloidaan tätä Makedonian nimeä, niin miksi kaksi osapuolta eivät neuvottele kunnolla siitä? Usein olemme laatineet päätöslauselmia, joissa on yleisiä lausumia. Me kehotamme Kreikkaa ja Makedonia pyrkimään YK puitteissa ratkaisemaan asian. Tämä ei enää toimi. Keski-Euroopassa maa on juuri muuttamassa nimeään. Onko niin vaikea löytää vaihtoehtoa Makedonian nimelle? Jos kaksi osapuolta eivät pääse sopuun, niin sitten tulee kuvaan mukaan Kosovon ongelma. Viisi jäsenvaltiot eivät ole sitä tunnustaneet. Eikä silloinkaan päästä eteenpäin. Täytyy kutsua asioita niiden oikeilla nimillä. Eikä pitäisi pelätä sitä, että käsitellään ongelmia juuriaan myöten. Voisiko ajatella niin, että nämä ongelmat ovat kaikki meidän ongelmiamme ja täytyy olla yhdessä, kun etsimme näitä ongelmia. Täytyy sanoa, että EUlla on vähän velkaakin länsi, länsipalkkinin maita kohti, kohtaan. Kun Pak puhui, että Daytonan sopimuksia pitää uudistaa, niin olen täysin samaa mieltä. Sininen kortti. Olkaa hyvä, en tiedä teidän nimenne. ja by som chcel využiť prítomnosť pána premiéra. Minä mielelläni käyttäisin hyväksi pääministeri Orbanin läsnäoloa ja esittäisin hänelle kysymyksen. Oletteko sitä mieltä, pääministeri Orban, että laki Unkarin kansalaisuudesta, eh, siis se mitä teidän kansalaisenne voivat eh, saada Keski-Euroopan maissa, uskotteko, että tämä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 Minusta olisi vahinko, jos minä en nyt Tsekin valtuuskunnan puolesta voisi puhua ja että saisin sanoa pääministeri Orbanille yhden asian. Ei pelkästään hänelle, vaan hänen koko maalleen. Te olette tällä hetkellä EUn puheenjohtajavaltio hyvin sympaattisella ja menestyksekkäällä tavalla – Ehkä on epätavallista, että minä myöskin Slovakian kollegojen puolesta puhun, mutta haluan sanoa todellakin, että olen vakavissani. Teidän puheenjohtajakautanne osuu vaikeaan aikaan. Minä tiedän, mistä puhun. Tsekin tasavallassa on teidän puheenjohtajakaudellanne jouduttu hyvin vaikeisiin tilanteisiin ja hallitsemaan näitä tilanteita. Jos ajatellaan Ukrainan tilannetta, muistan, sen ja nykyinen tilanne ei ole suinkaan yksinkertaisempi. Jos ajatellaan eilisen ja tämän päivän kokouksen pääteemoja, niin ne ovat hyvin mielenkiintoisia ja minä olen hyvin innostuneena kuunnellut myöskin teitä ja myöskin kuuntelin hyvin tarkkaavaisesti Barroson puheenvuoroa. Ja voin vain sanoa, että tuen teidän kantojanne. Te olette hyvin oikealla tavalla kuvailleet Länsi-Balkanin maiden tilannetta. Ja Euroopan unionilla on tiettyjä odotuksia tämän alueen kohdalla – haluaisin myöskin sanoa, että minulla on sellainen mielikuva, että tällä hetkellä EU selvittää omia ongelmiaan, talousongelmia, ja minulla on myöskin sellainen mielikuva, että tällä taloudellisella alalla emme ihan kaikkea toimi, kaikessa toimi oikein, vaan toimimme niin kuin on poliittisesti hyväksyttävä. Länsi-Balkanin poliittinen tilanne ja talous on aivan toisenlainen, mutta se liittyy myöskin siihen, mitä minun, minua edeltävät puhujat jo ovat sanoneet. Muutamat tärkeiden jäsenvaltioiden tärkeät valtuuskunnat eivät ole läsnä, eivätkä käytä puheenvuoroa, mutta minulla on yksi kysymys. Pääministeri Orban ja puheenjohtaja Barroso, oletteko sitä mieltä, että nämä taloudelliset toimenpiteet, jotka olemme hyväksyneet vakauspaketin nimissä, niin uskotteko, että nämä toimenpiteet vahvistavat meidän jäsenvaltioitamme, koska minä epäröin, että jos EU ei tule olemaan vahva eikä pysty ratkaisemaan omia ongelmiaan, niin silloin me emme pysty laajentumaan tai syventymään. Kiitoksia. Kiitos. Nyt on vuorossa Peter Hoppal, joka edustaa Unkarin parlamenttia. Kiitos puhemies. Hyvät puheenjohtajat, Hyvät naiset ja herrat, 2011 saattaa olla käännekohta Euroopan unionin vakautumisen kannalta, Euro- Länsi-Balkanin eh, integraation kannalta, jos katsomme käännekohta nimittäin kielteisessä hengessä. Euroopan unionin jatkuvat laajentumiset ja kokemukset, joita on saatu tämän eh, prosessin myötä, vaikuttavat voimakkaasti – ja se voi johtaa Länsi-Balkanin integraation hidastumiseen ja tämän haluan ehdottaisin, että meidän tietenkään pitää kokeilla sitä, mitä tämä merkitsee. Unkari on nyt unionin puheenjohtajana ja pitää hyvin tärkeänä Länsi-Balkanin integraation kysymystä. Alueella Länsi ja Itä ovat, samoin myöskin Itä- ja Pohjan ja Etelä kohtavat toisensa ja siellä on muodostunut hyvin mielenkiintoinen kulttuurillinen alue vuosisatojen saatossa ja kulttuurien välistä vuoropuhelua tietyssä mielessä eurooppalainen malli. Eilisessä työryhmän kokouksessa, kakkostyöryhmässä, oli useampia puheenvuoroja, jotka korostivat tämän merkitystä, tällaisen kulttuurisen vuoropuhelun merkitystä, sitä, että se voi olla eräänlainen katalysaattori tällä alueella. Euroopalle, Euroopan unionille meidän mielestämme on tehtävänä tehdä kaikki mahdollinen, jotta tämä perinteinen yhteistyö, kulttuurinen vuoropuhelu jatkuisi ja jopa, kuten täällä sanottiin, myöskin kansalliset vähemmistöt voisivat näiltä osin edelleen toimia katalysaattorina ja tässä voisi olla kansallisten vähemmistöjen todellinen tehtävä. Tämä kulttuurinen monimuotoisuus, kuten mainitsin, saattaa siis olla jopa malli unionille. Sanoisin jopa, että Länsi-Balkanin on sellainen pala Eurooppaa, sellainen alue Euroopan kulttuuri ähm, kartalla, joka tähän saakka on puuttunut Euroopan unionin äh, paletista. Tietysti pitää ensin saada aikaan integraatiota, heidän täyt, näiden maiden täytyy täyttää velvoitteet, mutta on korostaa se, että nämä maat puuttuisivat tästä suuresta eurooppalaista perheestä. Mitä tulee Kroatian liittymiseen, on hyvin tärkeä kysymys tulevina viikkoina ja kuukausina se, että unionin jäsenvaltiot pyrkisivät edistämään tätä liittymistä pyytäisin, että kulttuurikysymykset, kulttuurin alalla yhteistyö ja vuoropuhelu otettaisiin esille myöskin näissä kysymyksissä. Kiitos. Nyt on vuorossa herra Stadler Itävallasta. President. Puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella pääministeriä siitä, että hän hoitaa Unkarin puheenjohtajuutta niin loistavasti. Sen jälkeen, kun puheenjohtajakauden alkupuolella Unkarille aiheutui paljon ongelmia, joita, jotka meidän mielestämme eivät olleet oikeutettuja. Nyt kun keskustellaan Länsi-Balkanin maiden liittymisestä, niin niitä, sitä pitää tarkastella sen kokemuksen pohjalta, mitä meillä on ollut Kaakkois-Euroopan maiden liittymisestä. Tämä kaakkoislaajentuminen ei merkitse tai siitä ei näy Länsi-Balkanin maille nopeampaa lähestymistä eikä se myöskään äm, näytä siltä, että se valmistelut etenisivät nopeammin. Tässä Euroopan unioni varmasti voisi toimia nopeammin. Ja jos ajatellaan, että näillä mailla on tavallaan tuleva ehdokasasema, niin eh, se merkitsee maille, että niiden pitää eh, ponnistella kovasti, jotta ne päätyisivät Euroopan unionin jäseniksi, niin kuin esimerkiksi Albaniassa. Ja sitten toisin niissä maissa, jotka ovat jo hyvin pitkällä, esimerkiksi Kroatiassa pitäisi välittömästi ja nopeasti saattaa liittymisneuvottelut päätöksen, koska jokainen tietää, että Kroatia jo tällä hetkellä, jos ajatellaan näitä aikaisempia sen ehdokkaita tai nykyisiä jäsenehdokkaita, jotka olivat, ovat jo jäseniä, niin Kroatia olisi samalla tasolla. Ja viimeinen kysymys on se, että miten Balkanin maiden, maita käsitellään. Ja kokemukset osoittavat, että aivan erityisarkaluontoisesti pitää niitä käsitellä. Haluaisin sanoa kollega Pakille, että ei oikein toimita länsi Balkanin maiden väestöjen kanssa, jos ylhäältä alaspäin toimitaan, vaan pitää olla todellakin eh, kulttuurillinen eh, ja mm, kulttuurin ja muun väestön tuntemus. Me tiedämme itävaltalaiset sen omasta kokemuksestamme. Historia on hyvin monimutkainen siellä, eh, osittain myöskin läpinäkymätön, ja sanon, että aivan erityisesti – Unkari, on välttämätöntä, että Länsi-Balkanin maita, maita käsitellään jo historiankin pohjalta hyvin herkästi. Ja mitä tulee tähän Kreikan e, ja Makedonian välisen nimikiistaan, niin meidän täytyy myöskin osoittaa ymmärrystä Kreikan kannalle. Sille on historialliset perusteet ja se perustuu historiallisiin kokemuksiin ja siksi meidän täytyy antaa näille kummallekin maalle mahdollisuus kahden kesken myöskin ottaen huomioon aika ja historiallinen asian työstäminen pitää selvittää tämä nimikysymys. Kyseessä ei ole pelkästään nimikysymys, vaan siihen liittyy historiallisia rasitteita. On muutamia maita Euroopassa, jotka ovat jo tätä historiallista rasitetta työstäneet. Se voi olla mallina. Kiitoksia. Mikrofoni. Kiitos. Tämän jälkeen Rova Gaiduskova, Tsekin senaatin varapuhemies. Ja sen annan puheen johdon täällä herra Martinitille, Euroopan parlamentin varapuhemiehelle. Pane předsedající, vážený pane předsedo Barroso, dámy a pánové, já bych chtěla poděkovat eh, Evropské... Kiitoksia puheenjohtaja Barroso, pääministeri Haluan kiittää Euroopan ja erityisesti puhemies Busekkiä. Haluan onnitella Unkaria puheenjohtajamaana tästä erinomaisen mielenkiintoisesta tapahtumasta. Ja myös hyödyllisestä tapahtumasta sekä jäsenmaiden EUn kannalta kokonaan ja toivon myös, että Länsi-Balkanin edustajien kannalta. olemme kuulleet puheita kulttuurin ja koulutuksen roolista. Yhteinen historia, jonka ei pidä meitä jakaa, erityisesti ei nuoria. Historian pitäisi yhdistää päinvastoin. Siis, sitä ei ole helppo saavuttaa, mutta EU-projekti on hyvä esimerkki. Eurooppalainen poliitikko Robert Schuman kirjoitti visiostaan integroituneesta Euroopasta vankilassa – ja uskon, että hän näin antoi Euroopan projektille annan voimaa ja sovituksen voimaa. Eikä pidä unohtaa myöskään talouden voimaa. Euroopan integraatio on tärkeä perspektiivi Länsi-Balkanin maille – pystymme kyllä voittamaan ongelmamme, olivat ne miten vaikeita tahansa, kun teemme yhdessä työtä. Haluan vakuuttaa teille, että Tsekin tasavalta todellakin näkee laajentumisen tärkeänä prosessina. Riippumatta siitä, onko kyseessä hallituksen vai opposition edustaja, niin kaikki toivomme parasta mahdollista menestystä Länsi-Balkanille. Kiitokset teille tästä. Nyt köveriltä ystävältäni puheenvuoron ja puheenjohtajuuden tässä kokouksessa. Kiitän kaikkia Unkarin parlamentin edustajia ja puheenjohtajuuskautta kaikista kaikista näistä erinomaisista tapahtumista, joita olette järjestäneet. Ja erityisesti kiitän nyt juuri tässä Euroopan asioiden valiokunnan puheenjohtajaa Unkarista. Kiitos myös komission jäsenelle tänne saapumisesta. Nyt annan puheenvuoron Markus Hernandezille Espanjan senaatista. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Espanjan senaatin puolesta tahtoisin huomauttaa, että Espanja tukee Länsi-Balkanin valtioiden liittymistä Euroopan unioniin. Tämä on hyvin selkeä tavoite ja se on myös meidän puheenjohtajakautemme aikana tullut esille. Espanja järjesti tällaisen korkean tason kokouksen Espanjan, Euroopan unionin ja, ja sitten Länsi-Balkanin valtioiden kanssa Sarajevossa siellä olivat kaikki kansalaisyhteiskunnankin edustajat paikalla. Ja tässä voimme löytää ratkaisuun toivottavasti entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian nimen osalta Kreikan kanssa. Sen kautta voisimme sitten nopeasti saada myös tämän valtion liittymisen etenemään Euroopan unioniin ja kaikki neuvottelut päätökseen. Yhdessä huomautaisin, että tässä nyt on kymmenisen vuotta jo oltu tässä liittymisprosessissa kiinni on kehitetty vapaakauppajärjestelmää ja Montenegrolle on myönnetty ehdokasvaltion asema ja myös vakaussopimusta on kehitetty Serbian kanssa samoin kuin Serbian liittymishakemusta on käsitelty. Vuonna 2011 voitaisiin uudestaan osoittaa tätä tahtoa mennä eteenpäin tässä liittymisprosessissa ja näin voitaisiin myöntää ehdokasasemaa myös Albanialle ja Serbialle ja avata sitten neuvottelut myös Montenegron kanssa. Ainakin Espanjan puolelta voin huomauttaa, että me olemme aina perinteisesti suhtautuneet hyvin myönteisesti tähän laajentumisprosessiin ja erityisesti Länsi-Balkanin valtioiden liittymiseen unioniin. Me edelleenkin näin haluamme toimia ja toivomme, että voimme tässä äh, tavoitteisiimme yhdessä päästä. Näin Espanjan senaatin valtuuskunnan puolesta tahtoisin kiittää kaikkia järjestäjiä ja kiitos puhemiehelle. Kiitos teille ja nyt puheenvuoro se ainakin nyt viimeiseksi tässä listalla olevista Oprea. Olkaa hyvä Romanian senaatista. Kiitokset Ensiksi minä tahtoisin osoittaa olevani nyt hivenen hämilläni siitä, että tässä Romanian edustaja ja Albanian edustaja ovat saaneet käyttää puheenvuoron ja niissä on heijasteltu tätä aika herkkää tasapainoa Balkanin valtioissa. Ja tässä saattaa sitten syntyä liikaakin riitaa jäsenvaltioiden, näiden valtioiden tasolla. Ja toivon kovasti, että tässä nyt ystävyys pikemminkin voisi kehittyä. Toivottavasti Romanian ja Albanian välinen ystävyys voisi pikemminkin vahvistua eikä tällaisista pikkuasioista kärsiä. Me olemme tehneet eh, paljon yhteistyötä Albanian yliopistojen kanssa ja monien koko yliopistojen kanssa koko Balkanin valtiolta alueelta ja toivon, että tässä ei voitaisi nyt mikä, voitaisi millään poliittisella vihamielisellä lausekkeella estää tätä yhteistyötä, koska nuorten kautta, ei poliitikkojen kautta, vaan nuorten kautta Eurooppa pääsee Länsi-Balkanin alueen täyteen integrointiin tähän mantereeseen. Tässä täytyy edetä täysin kokonaisvaltaisesti eikä mitenkään osittain. Ja tässä erityisesti yliopistot ja yliopistojen välinen yhteistyö voi kovasti auttaa. Nyt tässä meidän täytyy ajatella, että välitön tulevaisuus on menestystarina ja siinä koulut ja yliopistot voivat auttaa kovasti. Ja näin minä myös haluaisin vielä mainita Moldovan yhden suuren johtajan, joka nimenomaan korosti sitä, että koulun ja lasten kautta maailmaan voidaan löytää rauha. Ja toivon, että länsivaltio, Länsi-Balkanin valtioiden väliset jännitteet voitaisiin todellakin nyt saada hälvennettyä ja näin voimme toimia yhdessä eurooppalaisena voimana maailman näyttämöllä. Ja näin me Euroopan unionin, unionina vahvistettuna Länsi-Balkanin valtioilla voimme todella todellakin viedä näitä arvoja eteenpäin ja viedä omia ajatuksiamme eteenpäin yhdessä. Yhdessä me tarvitsemme rauhaa ja yhtenäisyyttä. Kiitoksia. Kiitokset teille. Nyt tämän puheenvuoro päätti puhujaluettelon tällä erää. Kiitän kaikkia puhujia puheenvuoroistanne ja osallistumisestanne tähän keskusteluun. Ja nyt annan puheenvuoron Barrosolle, komission puheenjohtajalle ja myös pääministeri Orbanille. Minulle on hallinto valmistellut tällaisen oman ohjeen, että lyhyesti voitte puhua, mutta, mutta yleensä komission johtajalle ja, ja pääministerille ei aseteta mitään aikarajoja, joten saatte puhua ja luotamme siihen, että sitten kukaan, kumpikaan teistä ei mitenkään ylipitkään täällä käy puhumaan. Joka tapauksessa olkaa vapaat puhumaan vastauksissanne niin pitkään kuin tarve vaatii. Ensiksi haluaisin antaa puheenvuoron Barrosolle. Olkaa hyvä. Kuu, saamme kuulla näkemyksemme mitä suurimmalla mielenkiinnolla. So will, uh, thank... Ennen kaikkea kiitoksia kaikista kommenteista. Seurasin keskustelua kovin mielenkiinnolla ja Vastaan konkreettisiin kysymyksiin. Ensinnäkin lähettilään nimittäminen Bosnia-Herzegovinaan. Itse asiassa Aston kertoi komissiolle eilen, että nyt valintaprosessi on viimeistelyssä. Hän hyvin korkeasta diplomaattia sinne hakee, koska haluamme vahvan edustuksen, koska uusi edustusto, lähetystö siellä sillä on se työ, joka on edustuston normaali työ, mutta se on myös EUn erityisedustajana koskien poliittisia asioita siellä. Valintaprosessi on siis, sitä ollaan saattamassa päätökseen. Sitten kysymys, joka minulle esitettiin taloudellisesta tilanteesta nyt Euroopassa ja välineistä toimet ovat kunnianhimoisia, jos pyydätte. Rehellistä mielipidettä olisimme nyt pidemmällekin jossakin osissa talouspolitiikan koordinointia, mutta joka tapauksessa hyvä konsensus tuli viime Eurooppa-neuvostossa. Nyt on enemmän välineitä käytössä, ne ovat tärkeitä välineet, mutta ne eivät merkitse kaikkea. Usein Euroopassa puhutaan paljon toimielimistä ja menettelytavoista ja unohdetaan poliittinen tahto ja se, että täytyy tehdä yhdessä työtä. Nyt hallitukset ovat tehneet päätöksiä finanssikonsolidaatiosta ja muista asioista, niin he pystyvät hyvin yhteistyöhengessä keskustelemaan asioista. Tietysti toimielinsämiä koskevia sääntöjä noudatetaan, niin silloin päästään eteenpäin mielestäni. Perustavanlaatuinen kysymys oli Lordi Avansonista, Avansonilta koskien, että miten ottaa mukaan ne jäsenvaltiot, joissa näyttää olevan vähemmän kiinnostusta laajentumiseen. Kyllä on totta, että kiinnostus laajentumiseen se on erilaista eri jäsenvaltioissa ja myöskin jäsenvaltioiden sisällä julkisessa mielipiteessä on eroja. Jotkut teistä puhuitte laajentumisen väsymyksestä sanon selvästi, että komissiossa sitä ei ole. Olemme edelleen sitoutuneita laajentumiseen. Uskomme, että se on erityisen tärkeää Euroopan tulevaisuuden kannalta sanoin alustukseni alussa, että Euroopan laajentuminen ei ole ollut pelkästään menestyksekkäintä politiikkaa Euroopassa. Rauhan, demokratian, moniarvoisuuden tukeminen, avoimen talouden, oikeusvaltion tukeminen, vaan se on ollut yksi myös yleensä suurimmista saavutuksista Euroopan historiassa, jos asetetaan perspektiiviin nämä asiat mikä on ollut alkuperäisestä kuudesta yhdeksästä jäsenestä tämä laajentuminen 27 jäsentä ja muita tulossa pian, niin se on oikeastaan aika hämmästyttävää siinä suhteessa, mitä se edustaa, kun on rakennettu yhtenäisyyttä kauheiden ensimmäisen ja toisen maailmansodan tapahtumien jälkeen mantereellamme, joten se on todellakin hämmästyttävää. Haluan todellakin ihailla tätä ja välittää tätä viestiä teillekin, kun tapaan kiinalaisia, amerikkalaisia, venäläisiä kumppaneitamme muita. Yksi asioista, jonka vuoksi he ihailevat Eurooppaa, on juuri tämä, että miten tähän laajentumiseen on päädytty. Joten minulla on syviä tunteita laajentumista kohtaan. Me olemme edelleen sitoutuneita siihen. Ja samaan aikaan täytyy sanoa myös selkeästi se, että standardeja ei voida alentaa. Joten on tärkeää saada tämä viesti hakijamaille, ehdokasmaille ja niille, jotka ehdokasstatukseen haluavat, että heidän täytyy tehdä oma osansa. Emmekä auta mielestäni ketään, jos yritämme ehdottaa, että Euroopan unionista riippuu se, että ongelmat ratkaistaan. Tukea meidän täytyy antaa, mutta kukaan ei korvaa sitä, että maat ratkaisevat ongelma, omat ongelmansa. Demokraattisten uudistusten, oikeusvaltion, korruption torjunnan, äh, oikeusjärjestelmän riippumattomuuden kannalta. Ja tästä käytyinkin rehellistä keskustelua. Miten ottaa nämä vastaakoiset mukaan? Siten kuten nytkin tehdään, otetaan kansalliset parlamentit mukaan. Luis Rodriguez on sanonut hyvin selvästi, että Portugal tukee, Portugali tukee Euroopan laajentumista länsi ja mielestäni se on tärkeä viesti. Ei pelkästään ne maat, jotka ovat Länsi-Balkania lähempänä, vaan on maita, jotka eivät ole maantieteellisesti lähellä, mutta ymmärtävät asian poliittisen tärkeyden. Toisen toimikauteni alussa menin tänne alueelle näyttääkseni, että miten tärkeä mielestämme tämä laajentuminen on. Ja nyt keskustelu käydään komissiossa. Nyt ollaan Kroatian kanssa neuvottelujen viime vaiheessa. Se on hyvä keino saada huomiota keskittymään laajentumiseen ja että siitä käydään keskustelua jäsenvaltiossa Euroopassa. Ihan rehellisesti sanoen, joskus olen pettynyt siihen, että jäsenvaltiot, jotka saa, ovat saaneet niin paljon laajentumisesta, ne eivät ole olet kovin hyviä kertomaan siitä, että miten tärkeää tämä laajentuminen on ollut myös äh, vanhempien jäsenvaltioiden kannalta. Kauppa on kasvanut. Mitä se on tarkoittanut yhtenäismarkkinoiden kannalta? etujen lisääntyminen myös vanhoille jäsenmaille on ollut vaikuttavaa. Ja hyvin usein tästä ei kerrota esimerkiksi lehdistölle, tiedotusvälineille ja yleensä ihmisille. Ja sen vuoksi joskus kansallisten poliitikkojen on vaikea nousta ylös ja sanoa, että haluamme jatkaa laajentumista. Koska talouskriisin aikana kansalaiset ovat tietysti huolissaan. Se on ihan luonnollista talouskriisin aikana. Ihmiset tulevat vähän defensiivisemmiksi Eli jos poliitikot eivät kansallisella tasolla selitä sitä, miten tärkeä laajentuminen on. Ei tietysti sillä pidä odottaa innokkuutta kansalaisten taholta. Sen vuoksi tarvitaan keskustelua laajentumisesta, sen eduista, mitä se tarkoittaa poliittisesti, mitä se tarkoittaa myös taloudellisesti unionillemme. Ja kokoukset, kuten tämä tänään, ovat todellakin tärkeitä siinä suhteessa. Yksi asia, joka otettiin esille, herra Postinaarossa taisi olla, on poliittisten puolueiden ja perheiden rooli. Ja minä tietysti puhun parlamentin jäsenille tänään, niin haluan tämän asian tehdä selväksi. Kontakteissani Balkanille käy joskus niin, että jotkut poliittiset voimat kyseenalaistavat koko parlamentin legitimiteetin. Ja tämä on ongelma. Sanotaan tämä ihan suoraan. Demokratiassa on ihan normaalia polarisointi. Itsekin olen pää, ollut pääministeripoliitikko, olen ollut oppositiojohtaja, pidän tästä keskustelusta. Mutta kun mennään maahan, ja kun opposition johtaja sanoo, että hallitus ei ole legitiimi, he eivät noudata lehdistön vapautta. Ja hallitus sanoo, että oppositio ei ole lojaali oppositio demokraattisessa mielessä. Silloin meillä on ongelma. Silloin siinä on ongelma. Eli jos haluamme, jos te Euroopan parlamentin jäsenet ja kansallisten parlamenttien jäsenet haluatte tukea äh, laajentumista Länsi-Balkanille, niin yksi asia, jonka ehdottaisin, että teette, on se, että poliittisten perheiden ja säätiöiden välististä, parlamenttien välistä yhteistyötä lisätään, jotta voidaan luoda lisää poliittista kulttuuria hallitusten oppositiomille sijoittaa elävät demokratiat, mutta myös kestävät. Sen vuoksi alustuksessani puhuin siitä, että konsensuskulttuuria, kompromissien tekemisen kulttuuria täytyy tukea. Ei rajoittaaksemme demokraattista vilkasta keskustelua, joka kaikilla meillä on demokratioissamme, mutta että tällaista oikeusjärjestyksen demokratian lujittumista tuettaisiin. Tämä on tärkeää meille ja teille poliitikkoina. Kuten sanoin aiemmin, laajentuminen ei ole byrokraattinen ja teknokraattinen prosessi. Tarvitaan yhteiskunnat mukaan. Se on transformationaalinen agenda avoimen talouden yhteiskunnan puolesta. Tämä voimme tehdä nyt ja komission näkökulmasta me teemme kaikkemme, jotta tämä asia pysyy esityslistalla nyt kiitän Unkaria ja Orbania siitä, että se on ottanut, ne ovat ottaneet asiat, asianomakseen myös. Tämä voisi olla edistyksen vuosi laajentumisessa. Sanoin tämän vierailullani Balkanissa nyt toistan sen ensi kuun vierailullani. Tietysti edellyttäen, että nämä maat lähtevät uudistusten tielle vakaasti niin, että niistä ei voi tule pelkästään Euroopan perheenjäsen, jota he jo ovat, vaan täysiä jäseniä meidän unionissamme. Kiitoksia. Kiitokset komission puheenjohtajalle. Uskon, että kaikkien meidän mielestämme on oikein hyvä kuulla aina teidän kommentojanne. Niissä ne osoittavat selkeää vastuunkantoa ja sillä on hyvä poliittinen viesti meille. Me kaikki haluamme näihin viesteihin varmasti sitoutua. Kiitokset puheenvuorostanne. Ja nyt annan puheenvuoron sitten hyvin kiitollisina ja iloissamme Unkarin puheenjohtajakauden aikana edust- puheenjohtajan valtion edustajalle. Olkaa hyvä. Unkari on tehnyt kovaa työtä tämän asian eteen. Kiitos puhemies. Aluksi vastaan kysymykseen, joka koskee Unkaria. joka koskee Unkarin ulkopuolella eläville unkarilaisille annettua kansalaisuutta. Haluaisin vastata kysyjälle ja antaa teille kaikille tiedon siitä, että me nyt olemme poistamassa syrjintää. Keski-Euroopan alueella Unkarin naapurivaltioissa, niiden suurimmassa osassa on ollut se käytäntö, että on sallittu kaksoiskansalaisuus. Tämä on Kroatiassa, Serbiassa, Romaniassa ja Slovakiassa ollut mahdollista. Emme ymmärtäneet, miksi unkarlaiset pitäisi sulkea tämän mahdollisuuden ulkopuolelle. Me siis poistimme diskriminaatiota, joka vastaa eurooppalaisia arvoja. Miten silloin vastaan kommentteihin, jotka sitten koskevat Unkarin puheenjohtajakautta? Kiitän tunnustavista sanoista. Pidän niitä hiukan aikaisina, koska meillä on vielä paljon aikaa tuhota kaikki, minkä tähän mennessä menestyksekkäästi olemme tehneet. Tuntien Unkarin historian, meillä unkarilaisilla on tämä taito. Mutta haluaisin tehdä yleisen kommentin että kun Unkari puheenjohtajavaltiona tekee tätä työtä, kun teimme strategisen päätöksen ja valitsimme sen, että pidämmekö tällaisen muotinäytöksen kauneuskilpailun vai haluammeko, että pidämme tätä kuuden kuukauden kovan työn jaksona, päädymme jälkimmäiseen ratkaisuun. Meille on haasteellinen kohtalo, toisaalta se, että otimme esille ne kysymykset, jotka ovat vaikeimpia kysymyksiä Tällaista on taloudenhallinta, energiakysymykset, laajentumisen kysymykset ja romanikysymys. Nämä ovat pääaiheitamme. Ja me uskomme, että tehdyllä työllä on merkitystä, jos se onnistuu hyvin. Ja huolimatta kaikista keskusteluista, ehkä me pystymme myöskin saamaan kunnioitusta ja arvostusta puheenjohtajakauden lopussa. Tulemme tekemään kaikkemme sen eteen. Mitä sitten tulee tämän päiväisen aiheen johtopäätöksiin? Haluaisin puhua rehellisesti niille, jotka ovat tulleet Länsi-Balkanin alueelta. Kuten poliitikkojen on tapana puhua, olemme olleet hyvin kohteliaita, mutta en haluaisi johtaa teitä harhaan kohtelaisuuden muodoilla. Teidän tilanteenne tilanne maissa, jotka hakevat Euroopan unionin jäsenyyttä, on erityisen vaikea. Euroopan unionissa on kriisin vuoksi tilanne, jossa on noussut esille pessimismi ja haluttomuus. Se, että silloin kun me laajen, meidän laajentumisemme oli esillä 2000 alussa, silloin ei ollut mitään merkitystä tällaisilla peloilla verrattuna siihen pelkoon ja pessimismiin, joka tällä hetkellä on vallalla Brysselissä ja jäsenvaltioissa. Tässä suhteen olen rehellinen. Tilanne on siis erityisen vaikea. Minä en nyt dramatisoi tilannetta, koska tilanne on dramaattinen. Ja jos emme nyt pysty pitämään esillä laajentumisen kysymystä, silloin teidän liittymisenne jäseneksi tulee lykkääntymään vuosikymmenillä. En puhu nyt tämä on mikä virhe, todellakin tulee vuosikymmeniä. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja Unkarin parlamenttia siitä, että he, he saivat aikaan tämän päiväisen tilaisuuden. Meidän ratkaiseva eh, etumme on se, että kysymys ei ole pelkästään siitä, että nyt haluttaisiin laajentaa idemmäksi Euroopan unionin rajoja. Euroopan unionin ei tarvitse siirtää. Sen ei itäraja on Kreikassa, ei sitä sen pitemmälle haluta enää lykätä. Siksi Länsi-Balkan on saareke. Kysymys ei ole rajojen siirtämisestä, vaan siitä, että otetaan osaksi se alue, joka on jäänyt olemassa olevan alueen sisäpuolelle. Tätä täytyy korostaa. Kysymys ei ole rajojen siirtämisestä, vaan sellaisesta alueesta, jonka ympärillä unioni on. Siitä täytyy tehdä sellainen, että se voi liittyä unionin jäseneksi. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Tämä epäily, pessimismi ja pelko, sitä, täytyy saada muuttumaan. Silloin täytyy tämän aikaansaamiseksi niiden, jotka haluavat laajentumista, tarttua yhteen. Me, jotka olemme jo itse voineet nähdä, miten tärkeää on liittyminen Euroopan unioniin, ja meidän pitää löytää Euroopan unionin toimielimistä liittolaisia. Olen kiitollinen Euroopan parlamentille ja haluaisin vakuuttaa teille, että olen oppinut Eli kun me neuvottelimme 90-luvun lopulla, että neuvottelujen nopeuttamisen osalta tärkein liittolaisemme oli, ja se on teidänkin tärkein liittolaisenne, nimittäin Euroopan parlamentti. Ja Euroopan parlamentti pysyy siinä. Haluan vielä kerran kiittää puhemiestä. Kiitos. Paljon kiitoksia Orbanille vastauksistanne kollegoidemme kysymyksiin. Te todellakin olette nyt halunnut näihin kaikkia asioita kommentoida. Nyt me sitten voimmekin siirtyä seuraavaan, koht- seuraavaan kohtaan. Siinä Köver ja minä myös voimme yrittää pyrkiä vetämään yhteen keskustelua. Minä näin ollen kovin mielelläni haluan nyt antaa puheenvuoron Laslo Kyöverille loppupäätelmien tekemiseksi. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, hyvät puheenjohtajat, hyvät puhemiehet, pääministeri, ole kovinkaan helppoa vielä sanoa jotakin olennaista äh, Era Barroson ja pääministeri Orbanin jälkeen. Kuitenkin minulla on jo protokollan vuoksi velvollisuus äh, tehdä yhteenvetoa keskustelusta ja haluan sen tehdä. Kuuntelin suurella mielenkiinnolla tämän päivän puheenvuoroja ja olen sitä mieltä, että kokonaisuudessaan olen iloisia siitä, että saimme aikaan mielenkiintoisen tapaamisen. Katsomme moneltakin kannalta Euro- Länsi-Balkanin integraation kysymyksiä. Kävimme lävitse aiheita, jotka ovat merkittäviä silloin, kun on kysymys alueen liittymisprosessista Euroopan unioniin. Haluaisin kiittää eilisiä ja tämänpäiväisiä alustajia mielenkiintoista ajatuksista, jotka todellakin veivät ajattelua eteenpäin. Kaksipäiväisen konferenssin tuloksena voimme uskoakseni todeta, että näemme selvemmin Länsi-Balkanin ja Euroopan unionin edessä olevat yhteiset haasteet ja ongelmat, jotka täytyy ratkaista, paremmin kuin ennen tätä kokousta. Keskustelussa nousi esille se, että Kööpenhaminan kriteerien yhteydessä vähemmistöjä koskevat kysymykset pitäisi hoitaa asianmukaisesti ennen liittymistä. Länsi-Balkan on etnisesti hyvin monimuotoinen alue, joten tämä on ratkaisevan tärkeä kysymys. Työryhmissä nousi esille, että oikeuslaitos, rajojen valvonta, samoinkin pakolaiskysymykset ovat asia, joiden osalta on tehtävä lisää uudistuksia, joita on myöskin valvottava. Nousi myös esille se, että on saatava aikaan yhteinen eurooppalainen pakolaispolitiikka ja että Schengenin alueella täytyy lisätä alueen valvontaa tässäkin mielessä. Kansalaisten ja integraation kysymystä käsitellyt työryhmä otti esille sen, että on tärkeää olla yhteydessä kansalaisiin ja se on yhtä tärkeää kuin oikeudellisten velvoitteiden täyttäminen. Kansalaiset ovat hyvin tärkeä väline. Tärkeää on se, että nuorisoalueelta voi yhä enemmän opiskella unionin alueella, että se voi saada tietoa ja kokemusta, jota se voi hyödyntää sitten omassa kotimaassaan. Kansalaisten integraation yhteydessä ei pidä pelkästään kiinnittää huomiota kulttuurilliseen monimuotoisuuteen, vaan myöskin sosiaalisiin näkökantoihin. Erityisen tärkeää on työmahdollisuuksien tarjoaminen, toisaalta alueen maiden osallistuminen romanistrategiaan ja tärkeää on se, että eri unionin strategioiden yhteydessä voidaan harjoittaa läheistä yhteistyötä. Unkarin puheenjohtajavaltio eh, mainitsi tämän myös, niin kuin myöskin pääministeri Orbán. Hyvät naiset ja herrat, kokonaisuudessaan keskustelusta voimme todeta, että ei ollut ainoatakaan puheenvuoroa, joka olisi asettanut eh, kyseenalaiseksi sen, että Länsi-Balkanin eurooppalainen integraatio on tärkeää, mutta ehdottomasti on myöskin niin, että kaikki eivät käyttäneet, eh, esittäneet mielipidettään. Euroopan unionin tärkeät toimijat eivät käyttäneet puheenvuoroja tässä keskustelussa. Täällä puhuttiin myöskin tällaisesta laajentumisväsymyksestä, siihen liittyvästä kysymyksestä ja tähän liittyy myöskin liittymisväsymyksen kysymys. Ja nämä kaksi yhdessä voivat olla vaarana sikäli, että ne voivat hidastaa laajentumista. Samaan myöskin tässä yhteydessä todettiin, että Euroopan unionin pitäisi ponnistella lisään. Pääministeri Viktor Orbán otti esille alustavassa puheenvuorossaan sen, että Kroatian liittymisneuvottelujen saattaminen mahdollisimman nopeasti päätöksen olisi erittäin tärkeä kysymys. Hyvät naiset ja herrat, haluan kiittää kaikkia, kaikkia mielenkiintoisesta yhteistyöstä tämän päivässä keskustelussa. Haluaisin korostaa kaikkea sitä, mitä pääministeri sanoi lopuksi, nimittäin maat, jotka odottavat liittymistä tai eh, ehdokasasemaa, niille kaikkein tärkeimmän liittolaisen tiloissa. Me olemme nyt täällä tänään. Ja toinen tärkein liittolainen olen mm, sitä edustan minä nimittäin Unkarin parlamentti, koska me tulemme tekemään kaikkemme, jotta jäljellä olevana muutamana kuukautena me voimme omin keinoimme edistää ää, äh, tätä laajentumisprosessia yhdessä neuvoston puheenjohtajavaltion kanssa. Kiitos tarkkaavaisuudesta. Kiitokset, paljon kiitoksia, presidentti Kyver. Minä en omassa puheenvuorossani nyt käy toistamaan sitä, mitä kuulimme Unkarin parlamentin edustajan sanovan. Minä vain täydentäisin muutamin ajatuksin sitä, mitä täällä on jo kuultu ja mitä Buzek on minulle välittänyt ja mahdollisesti sitten lisäisin tähän omia kokemuksiani. Haluaisin huomauttaa teille, että näissä niin puhutaan kaksoisvastuullisuudesta, eli vastuu, joka parlamentilla on, ja erityisesti vastuu parlamentin ja kansallisten parlamenttien välillä unionin jäsenvaltioissa. Ja sitten tietysti myös nämä Euroopan unionin parlamentin ja ehdokasvaltioiden väliset suhteet. Minä tulkitsen tämän hyvin laajasti siis ne, jotka ovat ehdokasvaltiota tai sitten ennen ehdokasvaltioksi määrittelemistään myös ovat tässä mukana ja ne, mitä pikimmin toivottavasti saadaan sitten hyväksyttyä tähän maantereen yhtenäistämishankkeeseen. Tässä on erityisesti korostettu sitä, miten hyödyllistä tähän hän Köverkin puuttui, eli kuinka hyödyllistä tällaiset, hyödyllisiä tällaiset tapaamiset ja kohtaamiset ovat, ja miten tässä sitten parlamentin ja kansallisten parlamenttien välinen tiedon välitys eri asioista sujuu, ja näin me sitten voimme kaikki muistaa, että me yhdessä etenemme tässä hankkeessa yhdessä tässä hankkeessa, johon meidät on yhdessä toimimaan kutsuttu, ja tähän meidät myös Lissabonin sopimus ohjaa uusien unionipolitiikkojen myötä ja myös siksi, että me olemme legitiimi väline kansalaisten valitsema joukko vastaamaan niihin edistysaskeliin, joita meiltä oletetaan. Ja näin me tosiaan haluammekin pyrkiä tuohon suuntaan kulkemaan. Ja sitten täsmällisemmin vielä ottaisin esille näiden Länsi-Balkanin valtioiden parlamenttien edustajat. Ja minä haluaisin korostaa sitä, että täällä keskustelulla on selkeät mahdollisuudet yhteistyössä ja varsinkin kannustimessa päästää nämä, näin, nämä valtiot täysjäseniksi unioniin mitä nopeiten. Tätä me tarvitsemme ja tämä, tätä me varmasti kaikki haluamme, me tahdomme ja tiedämme tämän, ja tämä on aivan välttämätöntä näiden valtioiden liittyminen, ja siitä syystä on selvää, että täällä parlamentissa nykyisellään hyvin suuri enemmistö kannattaa liittymistä meidän ei kuitenkaan täytyy, täydy nyt kuitenkaan unohtaa sitä, että tässä suhtaudutaan tähän myös hivenen kielteisesti, mutta me nyt joka tapauksessa elämme sellaisia historiallisia aikoja, jolloin sellaiset poliittiset voimat valtaavat alaa, ei pelkästään Eurooppaa epäilevät joukot, vaan suorastaan vihamieliset joukot, jotka suhtautuvat koko unioniin vihamielisesti ja, ja katsotaan nyt, miten mihin suuntaan tämä kehittyy. Jos me haluamme nyt ryhtyä laajentamaan unionia Länsi-Balkanin suuntaan, niin tietysti eh, se auttaa näiden alueen kansoja hyvin paljon, mutta täytyy muistaa, että tämä on välttämätöntä myös kaikille muille, kaikille muille, jotka me olemme jo yhdessä halunneet nähdä tämän yhteistyön kaikki me yhdessä nykyisessä maailmankehityksessä tai sitten me häviämme kaikki. Eli tässä on pikemminkin nyt selkeä oikeus ehdokasvaltioilla ja ehdokkaaksi kohta tulevilla valtioilla päästä tähän prosessiin mukaan. Enkä minä puhu pelkästään teoreettisesti tästä asiasta, vaan puhun esimerkiksi siitä, mitä me olemme näken nähneet. Esimerkiksi Barroso ja minä itse, me olemme olleet ehdokasvaltioita ja me olemme eläneet tämän alan ja hyvin moneen kertaan ja me olemme sitten usein sitten miettineet sitä, että minkä ihmeen takia me valtiot, kun me olemme maatieteellisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti ja historiallisesti Eurooppaa, mutta sitten jostain syistä, muista syistä meidät yhtäkkiä kaikkea jätettäisiin syrjään, vaikka tästä saataisiin sitten luotua selkeää vaurautta myös naapureille. Ja miten muun muassa nuo kymmenen valtiota, jotka liittyivät viimeksi unioniin, miksi ne olisi sitten jätetty ulkopuolelle, kun ne kuitenkin kulttuurisesti, maantieteellisesti ja historiallisesti kuuluvat Eurooppaan? Miksi ne eivät saisi osallistua tähän ja hyötyä tästä yhteisestä toiminnastamme? Tässä mielessä meidän täytyy ymmärtää, että nämä kansat ja valtiot Länsi-Balkanin alueella pitää saada mukaan tähän mahtavaan hankkeeseen. Tämä ei ole pelkästään oikeuskysymys, vaan tämä on epäoikeudenmukaisuuden korjaaminen, historiassa tapahtuneen epäoikeudenmukaisuuden korjaaminen, kun nämä kansat ovat joutuneet nyt kärsimään ja niillä on oikeus osallistua tähän yhteiseen työhömme. Tietysti nyt täytyy maksaa tämä lippukin, jolla tänne unioniin pääsee, mutta tämä lippu ei voi maksaa yhtään enempää kuin meille, jotka aikaisempina liittymiskausina olemme tähän unioniin liittyneet. Haluaisin vielä huomauttaa, että tähän lopuksi, niin kuin täälläkin on jo sanottu, että hyvin laajasti parlamentin jäsenet täällä talossa ja nähtävästi myös kansallisten parlamenttien edustajat, kuten olemme saaneet nyt nähdä, täällä tarpeen nopeuttaa tätä hanketta. Ei mitään perusteita eikä mitään tekosyitä saa esittää tämän hankkeen eh, hidastamiselle. Kroatia on jo aivan ovella, mutta näiden muidenkin täytyy edistyä ja eh, päästä eteenpäin ja meidän täytyy aina ojentaa kätemme siihen, tähän suuntaan eh, juuri niille, jotka tähän hankkeeseen ovat halua, haluamassa tulla. Eli me emme voi ajatella niitä, että kun me olemme nyt tässä sitten eh, saaneet muut otettua mukaan ja sitten me laittaisimme ovet kiinni, ettei kukaan muu tänne enää pääsisi. Ja näin sitten jaamme nämä hyödyt vähemmälle osalle ma- mantereen ihmisistä. Eli me emme voi tässä nyt ryhtyä syrjimään näitä muita tässä omassa hankkeessamme. Ja vielä lopuksi sanoisin seuraavaa. Eli nykymaailman tilanteessa kun maailma ja taloudellisesti jatkuvasti globalisoituu ja monenvälistyy ja yhdessä sitten monenvälisesti kansainvälinen yhteisö hallinnoi näitä asioita. Yksikään maa, yksikään valtio Euroopassa ei yksistään pysty millään tavoin toimimaan vahvasti ja vaikuttavasti kansainvälisellä tasolla. Ainoastaan yhdessä me voimme toimia ja voimme saada yhdessä sen voiman, joka antaa meille vahvuuden tehdä tehdä työtä kansainvälisellä tasolla ja löytää kaikki nämä vaikutusmahdollisuudet meidän omien eurooppalaisten arvojemme ja intressiemme puolustamiseksi koko maailmanlaajuisella tasolla. Ja näin voimme viedä siis kaikkien eurooppalaisten ajatuksia eteenpäin ja myös tähän maa, maa, maailmanlaajuiseen yhteistyöhön tuoda nämä omat arvomme, jotka merkitsevät meille niin paljon ja jotka myös perus, ovat perusteena meidän kaikille työllemme. Paljon kiitoksia siis teille kaikille näistä puheenvuoroista. Kiitokset tässä molemmilla puolillani oleville edustajille. Kiitokset kaikille teille, jotka osallistuitte tähän keskusteluun tänään. Ja puhemies myös kiittää kaikkia virkamiehiä, jotka ovat auttaneet meidän työtämme tänään ja kiittää myös kaikkia tulkkeja, jotka täällä ympärillä ovat ja kiitokset kaikille teknikoille, jotka ovat auttaneet tässä viestinnässä. Ja ainoastaan haluaisin huomauttaa, että seuraava kokous, joka järjestetään Puolan puheenjohtajakauden aikana, sillä on jo päivämäärät, mutta ei vielä varsinaisia aiheitaan. Se järjestetään sitten vuoden lopulla joulukuussa ja toivottavasti tämä keskustelu silloin on myös yhtä rakentavaa kuin nytkin. Ja nyt vielä haluaisin huomauttaa, että jotkut teistä ja tässä puhuivat siitä, että tarvitaan, täytyy kasvattaa ja kouluttaa nuoria tähän suuntaan ja minä nimenomaan haluaisin huomauttaa, että juuri tähän suuntaan minun oman alueeni Castilla ja Manchan alueen Espanjassa haluaa tähän eteenpäin, tähän suuntaan kulkea, koska näitä asioita siellä opetetaan, mikä Eurooppa on ja mitä työtä täällä sitten tehdään kansanedustajina sekä kansallisessa parlamentissa että täällä Euroopan parlamentin tasolla. Kiitokset kaikille teille, hyvät ystävät. Nyt kokous päättyy ja toivon, että pääsette turvallisesti kotiin.